that, uh... On hienoa, että Geoffrey ei malta odottaa uusia toimia EUn ulkopolitiikassa. No niin, hyvät naiset ja herrat, nyt voimme aloittaa. Esityslistan kohtaa.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 Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron Peterle? Thank you very much, uh, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tyytyväinen, että pystymme sopimaan linjasta, joka näkyy äänestyslistalla. Ja haluan sanoa, että en tue mitään uusia tarkistuksia, mitä tulee niin sanottuihin lohkoihin naisiin, niin tuli aivan selväksi, mitä pääministeri Abe hiljattain teki ja lausuntonsa myötä tästä aiheesta toistuvastikin sanoisin. Ja mielestäni nyt ei ole tarvetta sille, että me viittaamme johonkin hänen lausuntoonsa ja minä ehdottaisin, että seuraamme linjaa, josta on jo sovittu ja suunnataan tämä mietintö kohti tulevaisuutta, eikä käsitellä menneisyyden keskeneräisiä kysymyksiä. Tämä on minun näkemykseni. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Nyt voimme aloittaa. Tarkistus 13. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty.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 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta ja yhdessä 30 siis puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4.3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4.4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suljen tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4.5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, suullinen tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kymmenen raukeaa. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 46 puolesta, 0 tyh- vastaan ja 9 tyhjää. Mietintö on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi EUn ja Georgian puitesopimus. Koneäänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Tämä tulos on paljon parempi kuin Krimin tulos. Yksimielisesti hyväksytty. Lämpimät onnittelut Lisekille. Seuraavaksi kohta 12 esityslistalla – Magnitski-tapaus. Onko mitään sanottavaa? Haluaako esittelijä kommentoida asiaa? Ei. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 on kielellinen kysymys. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 49 puheenjohtaja korjaa. Muuten Protasevicin työ olisi mennyt hukkaan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneellinen loppuäänestys alkaa. Willst du Kaffee? Na, Tee. Kamilletee oder Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Viisikymmentäkolme puolesta yksi vastaan kaksi tyhjää hyväksytty. Lämpimät onnittelut Rova Ojulantille. Seuraavaksi kohta 13. Yhdistyneet kuningaskunnat, esi- kansakunnat. Lamsdorf esitteli, onko hän paikalla. Hän aiheuttaa harmia jossakin muualla. Kuka häntä edustaa? Nates. hänen henkensä on täällä. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta Haluatteko tarkistaa 11? Kyllä se sopii. 11. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Kukas tämän ottikaan esille? Kuka pyysi tarkistusta? Huomenta vain kaikille. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Sosialistit eivät äänestäneet. Richard, sinähän lupasit. I'm afraid shouldn't be. Niin, mitä sanoin makuhuoneessa sinulle, niin sitä ei pitäisi julkisesti kertoa. ist mit 36 zu 21 angenommen. 36 puolesta 21 vastaan hyväksytty. Tässä klassinen käsitys siitä, että joku aiheuttaa iloa kahdesti. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Kol- kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta Kompromissi G. Vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta tyhjää hyväksytty. 59 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, we voted it. We voted it. We voted it. Kyllä sitä äänestettiin. Ja se oli hyväksytty. Kuusikymmentäneljä pitää tarkistaa. Yes, geschlossen. Päätty. 35 puolesta, 21 vastaan hyväksytty. 65 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Liberaalit äänestivät puolesta, eikö niin? Puolesta ja vastaan, niin kuin saksaksi sanotaan, jain.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 83 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 84 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 3 puolesta vastaan tyhjä. Näyttäisi olevan hyväksytty, mutta haluatteko tarkistaa? 4 puolesta. Se oli siis hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV1 ja DV2 puolesta ainakin oma ryhmäni on joissakin tarkistuksista eri mieltä. TV2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. deve 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. deve 8 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Deve 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Deve 11 puolesta vastaan. Eivätkö liberaalit enää äänestä? Deve 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Peterille tarjoaa seuraavat viskit. DV11. Äänestys päättyy. 36 puolesta 21 vastaan hyväksytty. DV 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV 13 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV16 puolesta vastaan tyhjää. DV16 puolesta vastaan hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV17 tarkistetaan. Äänestys päättyy. 21 puolesta 36 vastaan. DV19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, DV22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys, äänestys alkaa. Ja? Ach Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Lambsdorffkin on lähtenyt 46 puolesta, 7 vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut. Sitten vakautus- ja assosiaatiosopimus Montenegron kanssa. Siihen liitettävä pöytäkirja. Koneellinen äänestys alkaa. Päättyy. Neljäkymmentäyhdeksän vastaan nolla ja nolla tyhjää hyväksytty. Onnittelut myös kroattialaisille ystävillemme. Sitten tullaan kohtaan 15. Iran asia suositus neuvostolle. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäkuusi vastaan 26 hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämän ovat oikeastaan allekirjoittaneet enemmistö jo talosta. Äänestys päättyy. Olitte oikeassa. 26-26 hylätty. 48 dafür. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Die Abstimmung ist geschlossen. Kaksikymmentäseitsemän puolesta 25 vastaan hyväksytty. 49. 50 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelen tarkistuksen hyväksymisestä Iranin neuvotteluvaltuuskuntaa. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Myöskin 27-26 hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tullaan 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Äänestys päättyy. 26-25 hyväksytty. Sitten 107. Mitäs nämä kompromissit ovat, jotka yhden äänen enemmistöllä hyväksytään? 107 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten tullaan 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää epäselvä tulos. Äänestys päättyy. Hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty, ei kun hyväksytty, ei kun hylätty. Tarkistetaan. 112. Äänestys päättyy. Hylätty 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eikon 122 puolesta vastaan tyhjää kaksi. Ilman suullista tarkistusta. 122 siitä äänestettiin juuri. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12 puolesta 40 vasta hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta. Herra Kelan. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Meistä tarkistus Yksi neljäkymmentä ei ole seitsemän kompromississa mukana, joten haluaisin merellistä äänestystä 140. Dann gibt's dagegen Bedenken. Onko tähän vastahuomautuksia? Kiitoksia puheenjohtaja. 140 tarkistus. Kyllä se kuuluu tähän kompromissiin, koska, anteeksi nyt vain, tai, tai anteeksi, koska tässä viitataan tiettyyn täytäntöönpanon lukuun, mutta on moniakin tarkistuksia, jotka antavat erilaisia lukuja täytäntöönpanosta Iranissa, äh, teloituksesta Iranissa. Ja kompromississa puhutaan suuresta määrästä teloituksia, koska ei ole mitään luotettavaa lukua teloitusten määrästä, joten olisi kurinalaisempaa olla äänestämättä tästä luvusta, jota herra Kelan ehdottaa, koska muuten joudumme äänestämään kaikista muistakin tarkistusta, jotka esittävät erilaisia lukuja vuorostaan. Kiitos. Eh, señor presidente, según la lista que nos... Puheenjohtajan lista, jonka sihteeristö on välittänyt ja kompromissitarkistus, niin eihän se kyllä tähän kuulu. Toinen asia on, että kun äänestetään kompromissitarkistus, tarkoittaa sitä, että on muita tarkistuksia, jotka raukeavat, mutta on selvää, että tämä ei kuulu tähän. Ja meistä olisi parempi, että tästä kompromissista äänestettäisiin, koska, tai tästä tarkistuksesta äänestettäisiin, äänestettäisiin, koska se ei kuulu tähän kompromissiin. This is Frau Moniz. Rova Moniz. No Luettelossa on virhe. Sisältö tässä kuitenkin on määrävä ja se tulee tässä katetuksi kompromissilla. Mutta on totta, että lukua 140 ei ole tähän virheen takia lisätty tehty, mutta kuten sanoin, sisältö on se, mistä juuri puhuin. Tässä puhutaan teloitusten suuresta määrästä. 140 tarkistuksessa viitataan 650 teloitukseen, toisessa taas 620 ja jossakin tarkistuksessa 500 teloituksesta. Herra Kela, kiitos. En ole samaa mieltä esittelijän kanssa, koska tar- tarkistuksen tarkoitus on se, että se, että ilmaisemme hä- hälyttyneisyyden ja sitten tar- toisessa taas, että otetaan vähän huomioon. Se, mikä on ilmeistä, vaikka ei puhuta luvuista, niin on, että suuri määrä ihmisiä on teloitettu ja tähän aloittaisiin pidättäytyä. Näin pyydämme erillisäännöstöstä. Ist es denn eine Möglichkeit? Es sind ja einige zusätzliche tässähän on lisää sisältöä, eli onkohan sitten mahdollista. Amnesty International United Nations, niistä on puhuttu, Expressissa on vähän on eri asia kuin concern. Voisiko EPP ajatella, eli grave eh, high number, että, niin, että pysytään siinä niin kuin kompromissitarkoituksessa, mutta on erillisäännöstys siitä, että käytetäänkö tätä eri sanamuotoa. Eli expresses alarm, ja sitten että otetaan United Nations ja Amnesty International mukaan. Ja viimeinen lause on eri tavalla. Eli esittelijän linja luvuissa, mutta sisällössä eh, äänestetään vielä erillisesti. Se olisi varmaan oikea reilu ratkaisu. Rova Munis esitteli ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tästä ehdotuksesta. Niin voidaan korvata tämä. Tässä, tässä puhutaan, että ilmaisee jatkuvaa vakavaa huolta näin kompromissi sanotaan, mehän voisimme sanoa, eh, ilmaisen suuta huoltaan, mutta sehän on tavallaan tässä hiukan eri sanon jo kompromississa mukana. Eihän se kompromississa ole varmistettu tämä viimeinen lause. Great numbers vai mikä siellä nyt on? High number on ilmaisu. Se otetaan, otetaan luvut, Kelamin tarkastuksesta pois ja äänestetään siitä, että mitä muuten on tekstissä erilaista kuin kompromissi. Tarkoituksessa sitten sopetetaan sitä kieltä sanamuotoa. Kuka tässä mielessä on Kelamin tarkistuksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty? Joskus esittelinkin pitäisi olla kiva muille. No, no, sorry, I've made a mistake. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ilman lukuja, mutta kaikki muu. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 156 puolesta vastaan Sataneljäkymmentäviisi on sama juttu. EPP hyväksyy sitä, että se on katettu. Se ei ole katettu tässä. Täytyy äänestää. 145. Rova Munis. Gracias, presidente. Yo no tengo inconveniente. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä minusta voidaan äänestää kaikesta siitä huolimatta, että kompromisseista on EPPn ja muiden kanssa jo sovittu, mutta tässä tapauksessa tässä äänestysluettelossa, jonka sihteeristö on valmistellut, false siis raukeaa, jos kompromissi yhdeksän hyväksytään, ja näin kävi. Kompromissi yhdeksän hyväksyttiin, joten emme me nyt voi lähteä miettimään sitä, mitkä kompromissit kattavat mitkäkin tarkistukset. Tämä on jo alusta pitäen selvää. Sihteeristö on tämän äh, luettelon laatinut ja sen pätevyydestä sitten päättää puheenjohtaja. Täällä on conditional entry visa, the United Special Erityinen Iranin ihmisoikeus edustaja. Tämä ei kuulu siis tähän kompromissiin. Enkä ymmärrä, miksi me vastustamme tätä, että YK on erityisedustajalla ihmisoikeuksista pitäisi olla tällainen oikeus. Herra Slafranka. Puheenjohtaja. Sihteeristö on lähestynyt mailin poliittiselle ryhmälle. Sanotaan, että tämä tarkastus ei kuulunut tähän mukaan, ja tästä äänestettäisiin. No pyytäisin nyt, voimmeko olla hiukan vakavissamme näiden päätösten suhteen, joita Sitersto on tehnyt. Jos tässä aikaisemmin oli virhe, eikä se kuulunut tähän, mutta nyt puheenjohtaja pidetään nyt kiinni tästä kiinni ja pidetään näistä ohjeistuksista kiinni, joita sihteeristö on antanut äänestämään tästä tarkistuksesta. Tässä mietinnössä on kompromissi tarkistuksessa pyytää EUta tukemaan täysin YK on erityisedustajan työtä Iranissa. Ja se ei kata EPPn tarkistusta. Niin yksinkertaista se on. Se voidaan laittaa toisena osana sitä lausetta. EPPn ehdotus on, jos ymmärrän sen oikein, vaatii EUta tukemaan täysin YK erityisedustajan työtä Iranissa ihmisoikeuksien osalta ja pyytää Irania antamaan välittömän maahantuloviisumin tälle erityisedustajalle Iraniin. Tämä on ehdotus EPPltä, jos ymmärrän sen oikein. Voidaanko se hyväksyä? Selvä. Sitten äänestetään äh, tarkistus 145 tässä mielessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Näin on päätetty. Sitten 156 puolesta. Vastaan. Tyhjää 156, koneellinen äänestys. Kaksi kahdeksan, kaksi seitsemän hyväksytty. On sitä, onko 124 hyväksytty? 457 sitten puolesta. Vastaan tyhjää. 157 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169. Ei, kyllä. 169 puolesta ei. Sekin on katettu. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää 175 puol- äh, tarkistetaan. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäseitsemän, kaksikymmentäyhdeksän hylätty. Sitten 176 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. 25.30 hylätty. 178. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta. Aikon Belder lyö tässä Kronbergin. 12 hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Äänestys päättyy. 326 hyväksytty. Onko 15 hyväksytty? Sitten vain toinen osa tarkistusta 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 ei. Ei kun kyllä. 20 puolesta vastaan. Tarkistetaan Äänestys päättyy. Hyväksytty. 2926. Sitten 21. Se on hoidettu jo myöskin. 23 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. 31-25 hyväksytty. Sitten tulemme 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 hoidettu. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kerran asti. 36. Äänestys päättyy. 26.31 hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta. 41 Äänestys päättyy. 20 ja vastaan 36. Pyytäisin demariryhmää, että jäsenet pyytävät tarkistusta tulevaisuudessa, eikä ryhmän työntekijät. Yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mites kakkonen ja kolmonen? Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koneellinen äänestys Mietintö on hylätty niin 25.30. Herra Schake. Herra, herra Schake, rouva Schake. Kiitoksia. Halusin sana, kun aloimme muuttaa tarkistuksia ja oli sekannusta listalla. Ovatko, oletteko tietoisia, että usein nämä kokoukset menevät nettiin ja ihmiset seuraavat näitä? Ne ovat todella poliittisia tapauksia. Minä olen ollut mukana neuvotteluprosessissa liberaaliryhmän nimissä myös EP kanssa ja arvostaisin kyllä jonkinlaista selitystä, miksi he äänestivät vastaan. Vain se seikka, että Euroopan parlamentti ei nyt pysty antamaan yhteistä siitä, miten EU pitäisi lähestyä Irania. Se on todella huono vaihe poliittisella kaudella, missä todellakin on. Me olemme käsitelleet ihmisoikeuskysymyksiä. Syyrian kohdalla, jossa Iran on ollut huono rooli, ja olemme tehneet ehdotuksia, miten EU voi tehdä rakentavalla tavalla suhtautua Iraniin tämän ydinkysymyksen lisäksi. En voi ymmärtää, miksi EPP neuvottelee ja sitten kuitenkin toimii näin. Olen hämmentynyt ja arvostaisin, jos saisin selityksen, koska me tämän huono signaali väärään aikaan. Olen vastausta näihin kysymyksiin. Sen puheenvuoron josta toisesta toista asiasta. Henkilökohtainen selityksen sitten, miksi äänestin vastaan. Muun muassa Lösing Ernst tarkistus. Sikäli kun tiedän, niin Iran ei ole Lähi-idässä. Mutta ydinvapaa-alue ja ydinva- ydinasevapaa lähi jos se tuodaan Iranin yhteydessä esille, se ei ole Iranin kysymyksen ratkaisun kannalta hyödyksi. Tämän haluan sanoa selvästi. Tässä tehdään sellaisia asioita, jotka ei ole tekemistä Iranin kysymyksen ratkaisun kanssa. Ja pahoittelen, että Guen tarkoitus on muiden kautta hyväksytty. Tämä on henkilökohtainen selityksen ei puheenjohtaja. Tästä syystä äänestin vastaan. Und das hätte man wissen müssen. Ja tämä olisi pitänyt tietää, että monet tätä vastaan äänestävät, että näin on. Jos olisi pyritty saamaan kompromissia tässä, haluaisin vielä sanoa, että tämä on henkilökohtainen käsitys eikä puheenjohtaja. Herra Holt, olkaa hyvä. I won't add president to that. En jatka tätä keskustelua, koska meillä on kaikilla oman näkemyksemme, mutta mietin vain, mitä ALDE ja EPP ja muut on, voisiko sopia siitä, että vaikkakaan emme pystyneet tänään sopimaan tästä tekstistä, niin entä voisivatko varjoista teistä tavata, jotta laatisivat lisää kompromisseja täysistuntoon teidän johdollanne, koska jos tämä teksti on sellainen, mitä ei voida hyväksyä, niin tämä tulee tällä näyttämään huonolta. Siksi minä yhdistyn aikaisella puhuna olisi todellakin huono asia, että me voisi äh, sopia Iranin kysymyksestä ja voisitteko ehkä harkita tällaista? Kiitos, puheenjohtaja. Tässä hukattiin nyt mahdollisuus löytää konsensus poliittisissa työryhmissä varjoesittelyiden olisi pitänyt pystyä vakuuttamaan jäsenet. Näin ei kuitenkaan valitettavasti ollut. Puheenjohtaja ilmoitti oman kantansa ja meistä tämä päätöslauselma olisi lähettänyt liian myönteisen viestin hallintoa kohtaan. Olemme valmiita pohtimaan täysistuntoa silmällä pitäen yhteistä parlamentin kantaa, kuten Hautkin sanoi. Kuitenkin tämän aamuinen teksti, josta äänestettiin, ei noudattanut kaikkia parametreja, joita ryhmäni olisi halunnut sen noudattavan. Siksi emme voineet tukea valitettavasti tekstiä. Ja hyvä puheenjohtaja, olemme valmiita tekemään oman osuutemme sen eteen, että voidaan saada aikaiseksi teksti, jota oma poliittinen ryhmämmekin voi tukea, mutta valitettavasti tässä tekstissä omat kantamme eivät tulleet esiin ja käytimme oikeuttamme äänestää niin kuin äänestimme. Eli kuten sanoin, tässä muodossa emme voineet tukea teksteistä äänestettiin. Nyt kuitenkin on pyrittävä löytämään parlamentin yhteinen kanta näin tärkeässä asiassa. Me tarjoamme yhteistyötämme, mutta tässä, yhtey- tässä muodossa tätä tekstiä, josta nyt äänestettiin valiokunnassa, emme voi hyväksyä. Gracias, eh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on moniakin varjo esittelee kokouksia ja totta onkin, että tämä on aivan demokraattista toimintaa, mutta kuitenkin pettymys, että EPPn edustaja ei koskaan sanonut mitään tästä tarkistuksesta eikä tästä asiasta, joka näköjään johtui EPPn kielteiseen äänestystulokseen. Joten tässä mielessä pyrittiin välittämään rakentavassa hengessä viesti suhteistamme Iranin kanssa ja erityisesti EUn tulevista suhteista Iranin kanssa Tämä on haluttiin suhtautua myönteisesti ja keskittyä presidentin vaalin, va, presidentin va, valintaan ja sitten haluttiin käsitellä musta ydin ohjelmakysymystä, kysymystä ja mietinnössä käsiteltiin näitä eri kohtia pääasiassa tuki ydinsopi- Geneven ydinsopimuksella ehkä Iran alueessa konflikteissa voisi toimia hyvin ja tietysti vahvasti arvosteltiin ja vastustettiin opposition ja sitten vaaditaan, että EU pitäisi edelleenkin kiinni ihmisoikeuksista Iranista. Tämä, nämä ovat kolme tärkeää kysymystä mietinnössä ja tästä syntyi konsensus, niin kuin Rova Shake, Rova Grundberg sanoivat, ja konsensus saatiin eri ryhmien kanssa myös. Herra Levski, jonka kanssa puhui Strasburgissakin puheen, puhelimessa, jotta Suomen viimeistä kohdista esittelinä. Olen samaa mieltä siitä, että yritettäisiin löytää kompromissia ja konsensusta siitä, sitä, mikä nyt näköjään huolestuttaa EPPtä, joka nyt tämän huolensa ilmaisi, mutta ainahan voidaan ryhtyä uudestaan neuvotteluihin ja palata siihen, mikä tässä otettiin esille. Kiitos. Nyt on paljon puheenvuoropyyntöjä, mutta vaikea tätä hoitaa, kun vieraat ovat valmiina. Jos kaikkien koordinaattoreiden käsitys on, tämä, niin voitaisiin todeta, että loppuäänestystä ei ole tehty. Ja sitten ryhmät voisivat vielä lannustavan aikana keskustella ja äänestää tai sopia. Ja sitten EP voisi ehkä hyväksyä ja muut ryhmät. Jos näin ei ole, niin sitten tämä menettely on näin muodon lopussa. Näin käy. Johda Salafranca. Puheenjohtaja. Me äänestimme tämän tekstin puolesta, emmekä, eikä voida sanoa, että miksi näin tehneet, mutta olemme sen hylänneet. Ainoa asia, jota voin nyt tarjota ryhmäni nimissä, ne on muitakin ryhmiä parlamentissa, joiden pitää antaa kantansa asiasta. Nimittäin me haluamme saada aikaan sopimuksen, ja jos onnistumme siinä, kaikkien poliittisen ryhmien kesken. Silloin toimimme ikään kuin emme olisi äänestäneet ja esittelemme tämän tekstin äh, täysistunnolla. Jos emme saa sopimusta aikaan puheenjohtajaa, niin silloin tekstin pitäisi olla enemmistö taakseen. Silloin meidän pitää ilmaista äänestystulos. Olen, suhtaudun avoimesti konsensuksen aikaansaamiseen, mutta jos konsensus ei ole mahdollista, silloin meidän pitää kiinni tästä äänestystuloksestamme. Me yritämme löytää tällaisen yhteisymmärryksen, että voimme viedä asian täysistuntoon, mutta emme voi katsoa toiseen suuntaan ja sanoa, että äänestystä ei pidetty, koska näinhän kuitenkin tehtiin ja teksti tässä hylättiin. Pidän kiinni. Olemme valmiit löytämään ratkaisun kompromissitekstistä, jotta voidaan pelastaa kasvata meidän näin täysistuntoon. Jos tämä enemmistösopimus saadaan aikaan, niin silloin voimme löytää sellaisen ratkaisun tähän mm, umpikujaan. Jos näin ei käy, niin sitten pidetään vain kiinni tästä äänestystuloksesta. Wenn ich das richtig lese, schlage ich Ihnen... Jos ymmärrän oikein, niin ehdotan nyt näin. Että yritetään saada aikaan yhtenäinen teksti ryhmien välillä, josta äänestetään 30. maaliskuuta. Jos yhtenäistä tekstiä ei ole, niin siihen tämä homma loppuu. Ei äänestetä enää yhteisesityksestä, vaan sitten täytyy olla ryhmiltä yhteinen esitys. Sopiiko tämä? Tehdään niin. Tämä on epätavanomainen yritys tehdä näin, mutta kun vaalikauden lopussa ollaan, niin sitten huhtikuun kakkosessa sitä äänestetään. Sitä ei voida minitäysistuntoviikolla tehdä, koska se oli liian lyhyt aika ryhmille. Eli se tarkoittaa kuitenkin, että kaikki nyt yrittävät kovasti. Saadaan yksi teksti, josta loppuäänestys järjestetään. Se on yritys, onnistuuko vai ei, niin se nyt sitten riippuu teistä. Kiitos. Sitten Sitten herra Sarjusvalski. Russian Duma. Kertauksia Venäjän Duma äänesti Krimin liittymistä Venäjään ja äänesti sen puolesta. Pyydettäisiin, pyydettäisiin, että EU ja USA panisivat kaikki heidän jäsenensä tälle seuraamuslistalle, sanktiolistalle. Sitä neuvoa voidaan noudattaa. Herra Preda. Kyllä Venäjän lehdistö tänä aamuna ilmoittaa, että Duuman puhemies Transnistrissa pyytää virallisesti sitä, että Transnistri liitettäisiin myös Venäjään. Tämä siis tämän aamun lehdistöstä uutisena Venäjällä. Information tiedoksi. Niin kiitos näistä tiedoista. Täytyy varmaan myös sanoa, että lailliseen liittämiseen tarvitaan sitä myötä, että on virallinen venäjän kieli ja se, siinä menee kaksi-kolme kuukautta. Ja sen vuoksi täytyy yrittää myös diplomaattisia, käyttää diplomaattisia kanavia. Se on velvollisuus. Okay, then let's wage war. No mennään sitten sotaan. Sanotaan, että ei ja jatketaan sitä. Britannia ehkä pitäisi käyttää asianmukaisemmin äh, Buda, Pestin pöytäkirjan allekirjoitusta. että ei ollut tae. Kolleginnen und Kollegen, hyvät kollegat, toivotan tervetulleeksi herra Ahmad Al-Jarban, joka on kansallisen koalition puheenjohtaja Syyrian vallankumouksellisten oppositioryhmien kesken. Ja tämä liittyy nyt kolmanteen vuosipäivään. Syyrian vallankumouksessa, jota oppositio on harjoittanut rauhanomaisesti. Nyt neljäs vuosi alkaa ja Syyrian tapahtumilla ei ole vertaa lähihistoriassa. Ja nyt haluaisimme keskustella teidän kanssanne siitä, mitä kansallinen yhteisö voi tehdä, jotta voidaan helpottaa ratkaisua konfliktiin ja varmistaa siirtymä uuteen demokraattiseen hallintaan Syyriassa. Tilanne on kovin erimuotoinen ja heikot on mahdollisuus löytää ratkaisu. Geneve ja 1 ja 2 konferenssit ovat kai epäonnistuneet ainakin tähän mennessä. Oppositiovoimat ovat olleet heikentymässä sotilaallisista tappioista ja myös sisäisiä taisteluita. Kansalliset vaalit ovat suunnitelmissa, ei ole vielä selvää, että onko Assad ehdokkaana. Parlamentti on asettanut säännöt presidenttivaaliehdokkaille, jonka veto oppos, ulkomailla olevat oppositiojäsenet eivät voi osallistua vaaleihin. Tästä tulee esille epäilys siitä, että onko tahtoa neuvotella demokraattisesta siirtymästä on julistettu, että äh, vaalien vaatiminen olisi läpimurto. Mitä y, miten YK voi painostaa sen hallintoa, jota palataan neuvottelupöytään Genevessä? Tällaisia kysymyksiä muun muassa. Herra Ahmadi Alaru, olkaa hyvä. صباح الخير شكرا لمن دعا إلى هذه الجلسة للتعبير عن Ensin haluan kiittää järjestäjiä, jotka ovat antaneet meille mahdollisuuden osallistua tähän kokoukseen ja keskusteluun, jossa käsitellään Syyrian vallankumousta juuri tänä päivänä kolme vuotta sitten, 23, maaliskuuta 2011 eh, to, nähtiin Syyrian vallankumouksen alku Darassa silloin, kun lapset menivät kaduille kirjoittaakseen viestejä koulujensa ulkoseinin. Heitä pidätettiin, heiltä riistettiin kynsiä ja näin vallankumous lähti liikkeelle Syyriassa. Näin on jatkunut viimeiset kolme vuotta. Tietysti te olette tietoinen, kuinka laajasta katastrofista ja tragediasta on kysymys Syyriassa. vallassa oleva hallinto on lähettämässä ohjuksia, pommeja, pudotetaan lentokoneista. Me menimme Geneveen myönteisessä hengessä halusimme saada aikaan poliittiseen ratkaisuun, jonka myötä voitaisiin saavuttaa siirtymävaihe. Me voimme ennakoida, että Bashar al-Assad ei kuulu mukaan tällaiseen ratkaisuun, mutta todellisuudessa kun olimme Genevessä ja jopa tämän kokouksen ulkopuolellakin me totesimme, että yli 5000 siviilikansasta silloinkin murhattiin tai tapettiin. Ei voida mitenkään sovittaa yhteen sellaista, että pidetään neuvottelut ja samalla tapahtuu tällaisia verilöylyjä systemaattisesti. Me menimme Geneveen sen jälkeen, kun olimme pitäneet kokouksen ensin Pariisissa. Ja me suostuimme menemään Geneveen. Mutta jos hallitus on vastuussa neuvottelujen epäonnistumisesta, epäonnistumisesta, niin silloin meidän ystävämme, meidän liittolaisemme EU-ssa ja sen jäsenvaltioissa – jotka kuuluvat tähän ydinryhmään, niin silloin nämä liittolaiset, näiden liittolaisten pitää ottaa kantaa puolustaakseen siviiliväestöä ja antaa heille humanitaarista sotilaallista apua. Era Ibrahimi, Ibrahimi YK on rauhanvälittäjä erityisedustaja Syyriassa välitti oman raporttinsa kolme päivää sitten ja kertoo tässä, että al-Assadin hallinto sen pitää, sitä pitää pitää vastuullisen neuvottelujen epäonnistumisesta YK on pääsihteeri Ban Ki-moon on myös todennut, että Bashar al-Assadin ehdokkuus uutta presidentin kautta varten edustaa kaikkien mahdollisuuksien tuhoamista, että löydettäisiin poliittinen ratkaisu tilanteeseen tällä hetkellä. Olemme täällä läsnä teidän vierainanne, jotta saisitte tietää kaikista näistä uusista kehityksistä ja näistä yksityiskohdista. Me pyydämme EUta välittämään meille aseita, joilla voimme vastustaa ohjuksia, jotta voimme puolustaa väestöämme. Pyydämme, te voit, Alepossa pommit, Aleppoa pommitetaan ja kohteena ovat asunnot, kodit, siviiliväestö siis. Näin tapetaan lapsia naisia. Ja he jäävät tänne murt- romahtaneen alust- rakennuksen alle. Me haluamme e, voida puolustaa kansaamme ja lopettaa ilmavoimien toiminnan, joka joka päivä joukkomurhaa väestöä te voitte myös nähdä, kuinka laajasta humanitaarista katastrofista on kysymys Syyriassa. Jo nyt yli 200 000 kuollutta on, mutta YK on tunnustanut, että kotoa siirtyneiden jout, kotona siirtyneet, siirtyneitä ja pakolaisia on, pakolaisia on jo 9 miljoonaa. On kokonaisia alueita, jotka on täysin tai osittain tuhottu Syyriassa. me kamppailemme sellaisten ongelmien kanssa, että meidän pitäisi pystyä hoitamaan haavoittuneita. Jotkut uhrit ovat tällä hetkellä vammaisen. Meillä on varsin vaatimattomat välineet ja keinot toimia. Me yritämme tehdä kaiken mahdollisen jotta voisimme antaa apua vammautuneille ja haavoittuneille. Me teemme työtä myös Syyrian sisällä ja me käytämme hyväksemme kaikkia voimavarojamme, jotta voisimme palvella syyrialaisia Syyrian, sisällä. Kuitenkin tragedia on niin valtava, että meidän voimavaramme eivät tässä riitä. Me voimme puhua myös humanitaarisesta puolesta. Tällä hetkellä tehän tiedätte, että on kokonaisia alueita Syyriassa, jotka ovat piiritetty. Siellä ei, sieltä ei löydy vettä, lääkkeitä eikä elintarvikkeita. Syyriassa ne, joita ei ole aseilla tapettu, ovat nälkiintyneitä kuolemaisillaan. Basar al-Assad on hyväksynyt, hyväksytänyt lain, joko alistutaan, ta, alistetaan, alistutaan tai kuollaan nälkään. Tämä on hänen mottonsa tällä hetkellä, tällä vuosisadalla tuleeko hän tappamaan meidät, vielä, se, mikä meidät tapaa vielä kolmas kerta, kolmannen kerran, on kansainvälisen yhteisön hiljaisuus tämän tragedian edessä, tämän rikoksen edessä, joka suunnataan meidän kansamme vastaan. Haluamme myös todeta, että tässä juuri kävimme läpi, kuinka laajaa humanitaista apua tarvitaan vastaan. Ja nyt me pyydämme, vetoamme, että hyväksyttäisiin päätöslauselma YKssa artiklan 7 mukaisesti YK on peruskirjassa, jotta voitaisiin saada aikaan humanitaarisia käytäviä luvun seitsemän mukaisesti. Me haluamme sitovan toimenpiteen luvun seitsemän mukaisesti, jotta kaikki aseistuneet joukot ja ulkomaalaiset aseistuneet joukot, joukkoja pyydettäisiin poistumaan alueelta. Syyrian hallinto sallii sen, että palkkasoturita tulee Syyriaan. Se on ensin ottanut vastaan Hisbollan palkkasotilaita, sitten Irakista palkkasotilaita ja Iranin eh, tasavaltakaartilta ja al sotureita, sotilaita, palkkasotureita on myös paikalla, jotka haluavat saada aikaan, tai jotka edustavat Irakin islamilaista niin valtiota. Me olemme pyrkineet toimimaan, taistelemaan näitä terroristijärjestöjä vastaan, jotka hyötyvät logistisesta tuesta, jota vallassa oleva hallinto niille myöntää. Meidän joukkomme ovat toimineet, taistelleet neljän kuukauden näitä terroristeja vastaan ja me olemme pystyneet Aleppon, Idlebin pystyneet vapauttamaan me olemme pystyneet voittamaan taisteluita näitä terroristijärjestöjä vastaan, jotka hyötyvät suojasta, jota hallitus niille antaa. Me taistelemme näiden järjestöjen terrorismia vastaan. Ne ovat liittyneet Al-Qaidaan. Me ta- ta- taistelemme myös Irakin palkka ja Iranin ja Hezbollahin palkkasota vastaan, samoin Al-Assadin omia terroristeja vastaan. Tässä on kyse todellisesta sodasta, jota käymme näitä kolmea osapuolta vastaan. Ja oletan, että tämän taistelun yhteydessä meillä on oikeus hyö saada ehdotonta sotilaallista ja humanitaarista apua. Me tulimme tänne selittämään teille, minkälaisia tarpeita meillä on ja kertomaan, mitä toivomme EUn tekevän. Me toivomme, että EU voisi olla rinnallamme tässä kriittisessä vaiheessa Syyrian kansallis sen koalition yhteydessä. Me haluamme vapaata demokraattista valtiota, jossa to- toimitaan moniarvoisuuden pohjalta, jossa enemmistö voi olla vallassa, mutta oppositiolla, oppositiossa vo- vähemmistö voi toimia oppositiossa ja pystytään siellä suojelemaan naisia, vähemmistöjä. Haluamme sellaisen valtion, joka pystyisi takaamaan syyrialaisten kansalaisvapaudet. Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia kovasti, herra Al-Jarba, tästä lausunnostanne ulkoasianvaliokunnassa. Nyt haluaisin antaa kollegoille mahdollisuuden käyttää puheenvuoron ensin Howard. President, now join. Kiitos puheenjohtaja. Kaikki jäsenet eri kautta eri poliittisten ryhmien toivottavat teidät tervetulleeksi herra, herra Al-Jarba. Ei kukaan meistä varmaan kuvittele, että Euroopan tai kansainvälinen vastaus olisi ollut riittävä kriisiin, mutta kuitenkin vastaanottamme lämpimmästä toivottavasti y- ymmärrätte, että arvostamme teitä kovasti ja toivottamme teidät tervetulleeksi ihan vilpittömästi. Kolme kysymystä, jos sopii. Ensimmäinen koskee Geneve 2 neuvotteluja. Kaikki toivomme, että ne olisivat menestys. Ja niin kuin monia ihmisiä se kiinnostaisi ja varmaan katsovat myös, niin olisi, ajattelin kysyä, että oliko teillä toivoa siitä, miten keskustelut menivät, että saataisiin läpimurtoprosessissa? Jos ajatellaan mitä tahansa diplomaattisia toimia tulevaisuudessa, niin niiden kaltaiset ratkaisevat ja miksi lopuksi ei siinä onnistuttu. On tärkeää, että kysymme teiltä tämä mielestäni. Toiseksi haluaisin kysyä EUn tuesta teille oppositiokoalitiona. On ihan varmaankin standardinalyysiä sanoa, että yksi vaikeuksista prosessissa – en halua teitä henkilökohtaisesti kritisoida tai niitä, joita edustatte, mutta yksi vaikeus on, että oppositio on hajantunut eikä välttämättä koordinoitu siinä määrin, kun olisi ehkä tarpeen, että todellakin päätäisiin transitioon maassa. Sehän se oli hyvä asia, mutta se on kuitenkin tosiasia teille ja kollegoillenne saatatte sitä haluta kommentoida, mutta eniten minua kiinnostaisi, että mitä ajattelette, että diplomatia, rahoitustuki, koulutus, muut tuki, jota annamme teille oppositiokoalitiona, riittääkö se? Kuulin sen, mitä sanoitte tänä aamuna aseista. Se ei ole ollut vielä EUn tahto, mutta ihan opposition tukemisen mielessä, että voisitte olla yhtenäisempi. Voimmeko tehdä enemmän kuin tällä hetkellä, teemmekö tarpeeksi? Ja sitten äh, olette ollut hyvin vilpitön kanssamme, kun puhuitte jihadisteista, niin kuin te kutsuitte heitä alkaiden liittolaisiksi, niin ovat myöskin niitä on oppositiossa. Olisi kiitollinen, ja EUn ihmiset yleensäkin olisivat kiitollisia jos, siitä, että olette vilpitön ja avoin tästä, koska on todellakin ihan pelkoja, että, että hyvin pahoja ja väkivaltaisia ihmisiä, niin mahdollisesti heidät korvaa toiset samanlaiset. Ja ehkä voisitte kertoa yksityiskohtaisemmin siitä, mitä voitte varmistaa sen, että ne ei käy parhaiden mahdollisuuksien mukaan. Kiitoksia alustuksesta kovasti. Thank you very much. Kiitos kovasti, Howard. Shake saa seuraavan puheenvuoron. Kiitos. On tärkeää, että etsimme edelleen ratkaisuja, vaikka tilanne onkin todella haastava. On hienoa, että saimme kuulla asiasta teiltä. Ja haluaisin kysyä, minkälaiset mahdollisuudet uskotte Geneve prosessilla olevan, mikä teidän roolinne on ja mikä mahdollisesti on Iranin rooli. On ihmisiä, jotka uskovat, että ratkaisua ei voida saada aikaan ilman islamistista tasavaltaa, joka aktiivisesti tukee Al-Assadin hallintoa ja kapinallisia. On myös muita ihmisiä, jotka uskovat, että tämä taas monimutkaistaisi asioita. Haluaisin kuulla lisää myös siitä, kuinka laajasti jihadistiryhmät ja ääriryhmät kasvavat ja myös siitä, minkälaisia yhteenottoja niillä on keskenään. On selvää, että yhdestä jihadistiryhmittymästä ei voida pyhyä, puhua. Olemme nähneet jopa muita radikaalimpia väkivaltaisempia ryhmittymiä. Ne huolestuttavat meitä kovasti. Ymmärrämme, että Syyrian väestö jää hallituksen ja näiden ääriryhmien väliin, murskautuu niiden väliin, eikä demokraattista vaihtoehtoa tarjota. Eli tätä pohdimme huolestuneina. Sitten humanitaariset apuohjelmat. Olemme todella pahoillamme siitä, kuinka monet syyrialaiset joutuvat nyt käyttämään ja luottamaan tällaiseen apuun. Mutta miten te ja oppositio, oppositiovoimat voivat taata sen, että apu pääsee perille eri alueille? Nämä olivat tärkeimmät kysymykset, jotka halusin esittää sitten naapurimaa Turkki, Jordania ja erityisesti Libanon apu niille varmasti olisi myös tarpeen, koska niiden maiden kautta ehkä pystyisimme muuttamaan ohjelmiemme kulkua, jos se on tarpeen. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Atkins. Chairman, thank you very much indeed. Puheenjohtaja, kiitoksia. Minäkin toivottaisin tervetulleeksi herra Al-Jarban. Meillä on ilmaus Isossa Britanniassa, jossa viitataan erilaisiin poliittisiin näkemyksiin. Pitäisi olla tavallaan rutto molemmissa taloissa, ne ihan niin kuin Richard Howard aikaisemmin sanoi nyt aletaan tuntea huolta niiden joukossa, joukossa jotka olisivat luonnollisia liittolaisiamme tästä sekoituksesta oppositiossa ja vielä tietenkin siitä, mihin, mitä Alassa tekee. Te mainitsikin tämän, ja, mutta olen kyllä sitä mieltä, että tämä pitäisi ottaa huomioon, että pitäisi käsitellä todella tiukasti ja todella aktiivisesti. Me olemme panneet tietenkin hiljattain merkille, että Venäjä Syyrian yhteydessä halua, että asiaan ei mitenkään puututa, eikä tämä nyt oikein näytä samalta, mitä se tekee toisaalla. Mutta mielenkiintoista kyllä, me kuulimme aikaisemmin tänä aamuna jonkun sanovan niin, että kannattaisi panna merkille, kannattaisi panna merkille Kiinan kanta suhteessa Ukrainaan. Mietinkin, kun ajatellaan YK on turvallisuusneuvoston ongelmia Kiinan ja Venäjän kohdalla, Syyrian kohdalla, oletteko ollenkaan miettineet suoraan tai epäsuorasti muiden avustamina, että tekisitte tällaisia avauksia Syyriasta myös Kiinalle ja onnistuuko se vai isketään ovi kiinni nenän edessä? Mutta minusta vain näyttää siltä, että jo pääsemme tästä pattitilanteesta eteenpäin neuvotteluissa, niin silloin meidän pitää löytyä joku ainutlaatuinen tapa toimia tässä asiassa. Mietin vain, voisiko Kiina olla tässä avainasemassa. Kiitos. Pöttering saa seuraavan puheenvuoron, entinen puhemiehemme. Herzlichen Dank, dass Sie... Kiitos herra Al. Charba, että olette täällä. Se, mitä teidän täytyy meille kertoa, on kyllä ahdistavaa. Ja tietysti henkilökohtaisesti sanon, että Assadin hallinto on selviytynyt, sen täytyy hävitä. Mutta venäläinen kirjailija on aikana sanonut, että jos ottaa patsaan pois, niin ei tiedä, että kuka sen sijaan tulee. Ehkä tämä henkilö voi olla vielä pahempi. Assadia vastaan voi sanoa mitä haluaa, mutta yksi asia on ollut hyvä. Kristityt pystyivät jossain määrin vapaasti elämään maassa ja tunnustamaan uskoaan. Kun olin Damaskoksessa, niin näin kirkossa oli valaisturisti. Missään muussa arabimaassa sitä ei näe, tai ainakin harvoissa arabimaissa. Sen vuoksi kysymykseni, miltä näyttää uskonnollisten vähemmistöjen tilanne, kristittyjen tilanne Syyriassa, miten heitä kohdeltaisiin, jos te voitatte, mitä tietysti toivon, mutta en toivo, että fundamentalistit voittavat, jotka sitten surmaavat kristittyjä. Miten arvioitte tätä kysymystä? Dank, Herr Kiitos, Pötering. Severin seuraavaksi. Kiitos. Kiitos alustuksestanne. Kuuntelin sitä hyvin tarkkaan. Uskoakseni ymmärsin, että harkitsette tai olette sitä mieltä, että lopullinen ratkaisu on poliittinen, eikä kriisiä voida ratkaista sotilaallisesti, mutta haluaisin vahvistuksen sille, ymmärsinkö nyt teitä oikein. Voidaanko siis löytää sekä sotilaallinen, että poliittinen vai pelkästään poliittinen ratkaisu? Ja olisiko poliittinen ratkaisu ainut tai paras ratkaisu? Ja toiseksi, minkälainen poliittinen ratkaisu olisi oikeudenmukainen, konkreettinen ja todella kestävä? Meidän olisi äärimmäisen tärkeää kuulla teidän arvionne tästä. Ja vielä lopuksi mitkä olivat ja ovat edelleen merkittävimmät esteet sille, että Geneven prosessi ei ole mennyt kohti teidän mielestänne sopivaa poliittista ratkaisua. Kiitos. Ja lopuksi vielä Landsbergis. I would like, thank you very much for information. Kiitos näistä tiedoista kovasti ja keskustelusta. Haluaisin tietää, mikä on nyt? Onko loppua tai edes edistystä Assadin rikoksille ihmisyyttä vastaan? Kun kemiallisia aseetia käytettiin siviilejä vastaan, jotka vastustivat hallintoa, ja niin monet ihmiset, mukaan lukien niin monia lapsia, kuoli. Missä on kansainvälinen oikeusistuin? Missä on vaatimukset sille? Jos nyt turvaneuvostossa on estetty asioiden käsittelyä tai muualla, niin odotan, että ainakin oppositio Syyriassa ei voi pysyä poissa ja haastaa Miten te sallitte sen? Siis Venäjääkö, ymmärrän, että Venäjä on niin kompromittoitu nykyään, se peittelee Assadin rikoksia. Sehän on omassa uustotalitarismissaan. Että tämän kysymyksen pitäisi olla pöydällä. Kemialliset aseet, rikokset ihmisiä, ihmisiä vastaan. Kemialliset aseet naisia ja siviilejä vastaan. Mikä tilanne on? Thank you very much, Mr. Landsberg. Kiitos. Nyt vielä yksi on pyytänyt puheenvuoron Elit Hanak. Kiitoksia. Pari vuotta sitten minä julkisesti täysistuntosalissa vaarin, että olisi tällainen lentokieltoalue. Kukaan ei kansallisesti tätä kuunnellut ollenkaan, ikävä kyllä, ja kymmenet tuhannet ihmiset olisivat pelastautuneet, pelastaneet henkensä, jos länsi olisi toiminut tällaisen strategian mukaisesti. Ja minun kysymykseni nyt onkin, kun ajatellaan tätä paria asemaa, joka yleensä määrin Venäjä on saavuttanut viimeisen kuukauden aikana, kun ajatellaan, miten se on käyttäytynyt Ukrainan suhteen ja sen vihollinen toiminta. Vaikuttaisiko tämä huomattavasti ajatteluun joko Washingtonissa tai Euroopan pääkaupungeissa, kun nyt heikennetään Venäjän tukea Assadille Esimerkiksi sitä kautta ajateltaisiin uudestaan tätä lentokieltoaluetta. Tämä pommikysymys on erityisen epämiellyttävä, kun tapetaan viattomia kansalaisia maassamme. Meillä on kerrottu, että USAlla on erityiset valmiukset ja uutta teknologiaa ja risteilyohjuksia, niin he voisivat ottaa huomattavaakin ongelmaa ohjustorjuntalaitteisiin Syyriassa, jos poliisia tahtoa vain löytyisi. Ja oletteko te nyt sitä mieltä, koska Venäjä on onnistunut tukemaan ei vain tätä järkyttävää hallintoa, asenhallintoa, niin olisiko nyt uutta tahtoa tarkastella uudestaan sitä, että lisätäisiin painostusta Assadin suuntaan, jotta hän palaisi neuvottelupöytään? No. Kiitokset, Hanak. Nyt Al-Jarba, saatte mahdollisuuden vastata kollegoiden esittämiin kysymyksiin. شكرا للسيدات والسادة الذين قدموا الأسئلة. Kiitän kaikkia, jotka esittivät kysymyksiä. Ensinnäkin kysymys, joka kuuluu tähän kansainvälisen eurooppalaisen reaktioon kriisin edessä. Oliko tämä vastaus riittävä? No eipä tietenkään. Vastaus oli riittämätön. Tehän näette katastrofin laajuuden humanitaarisesti ajatellen ja kuinka paljon apua tarvittaisiin ja mikä on poliittisen, sotilallisen katastrofin laajuus. Tämä on valtaisa katastrofi. Me tiedämme, että EUlla on ollut hienoja kantoja tietysti asiasta. Meille tässä on kysymys vallankumouksesta ja vapaudesta, mutta myös uskollisten vallankumousta, niistä, jotka ovat olleet meille uskollisia. Ja me tunnustamme, että EU on ollut, mutta tietäkää, että tämä apu ei suinkaan riitä. On monia kysymyksiä, joita on tehty Geneven prosessista. Minä vastaan tähän yhdellä kerralla. Annan yhden vastauksen. Miksi Geneven prosessi epäonnistui? Mehän tiesimme, että se epäonnistui. Kun me tunnemme rikollisen hallinnon, joka on vallassa Syyriassa, jos tämän tiedämme ja tunnemme, niin tiedämme, että se ei hyväksy rauhanomaista ra- ratkaisua. Regimi, joka tappaa omia kansalaisiaan Scott-ohjuksilla, niin eihän tällainen hallitus mitään rauhanomaista ratkaisua löydy. Yhtä tuhoisaa, tappavaa hallintoa ei ole muualla ollutkaan, jotka käyttävät jopa kemiallisia aseita omia kansalaisiaan vastaan. Ja me kansalaisissa yhteisössä, mitä me olemme tehneet? Me olemme hyväksyneet päät- kansallisen päätöslauselman, jotta vedettäisiin pois kemialliset aseet. Tämä päätöslauselma hyväksyttiin, mutta tässä rinnalla sallimmeko me sen, että kaikki perinteiset aseet ovat käytössä Syyrian kansaa vastaan. Tästä vastaan vedetään kemiasta aset pois, mutta muut aset kyllä sallitaan. niiden käyttö on ihan ok. Ja ne voidaan kohdistaa Syyroissa vastaan päivittäin. Tulen juuri itse siis Genevestä. Genevessä tarkoituksena oli luoda siirtymävaiheen hallitus tai tällainen siirtymävaiheen ryhmä, kollegio, joka voisi valvoa valve, val, vaaleja ja jo, jossa mukana olisi siviiliedustajia ja sotilasedustajia, joka voisi vuoden kahden ajan valvoa siirtymävaihetta dem- siirtymä- saakka. Ja tällainen siirtymävaiheen elin, joka varmistaisi todellisen siirtymävaiheen hallinnon tasolla. Ja ja siellä olisi mukana sekä regimi että oppositio Syyriassa. Me olemme todenneet venäläisille, USA-laisille, arabimaille, kaikille, että tämä regimi ei hyväksy tällaista siirtymää. Elintä luodaan, siis Assadin hallinto ei tähän suostu, koska sen mottona on Assad vallassa tai maa poltetaan, mitään vaihtoehtoja ei ole. Ei ole mitään poliittista ratkaisua tälle hallinnolle. Kyseinen hallinto ei siis voisi hyväksyä minkästä siirtymävaiheen elintä, jossa Assad itse ei olisi edustettuna. On sanottu, että painostusta harjoitetaan Venäjän puolelta. Ja me menimmekin sitten todella Geneveen. Mutta tietäen samalla, että Geneven prosessi ei päätyisi poliittiseen ratkaisuun, mutta tietosvälineiden tasolla me voitimme me äh, Genevessä, koska me osoitimme, että me hyväksyimme Geneve 1 päätöslauselman, Geneven ensimmäisen konferenssin päätöslauselman ja hyväksyimme myös tällaisen rauhanomaisen ratkaisun, siis Geneve 1, jossa vedettäisiin pois äh, tai armeija vetäytyisi kasarmeihinsa ja kansalaiset voisivat rauhanomaisesti osoittaa mieltään. Tällaiset vaatimukset oli, meillä oli. Ja nämä vahvistuivat Geneve 1 sopimuksessa. Me hyväksymme tämän päätöslauselman. Ja kun olimme läsnä toisessa Geneven konferenssissa, niin näytimme kuinka hallinto Syyriassa oli puhunut Al-Assadin su- suulla ja miten u- Syyrian ulkoministerin puheenvuorot puhui oikeastaan vain presidentti Al-Assadin suoraan, kun taas me puhuimme koko maailmalle ja Syyrian kansalle, joten me osoitimme, kuinka tinkimätön hallinnon kanta oli. Me menimme Geneveen istuimme samaan pöytään Syyrian hallinnon edustajien kanssa. Me suostuimme su- myönnytyksiin, vaikka tiesimme, että meidän yleisömme tai kannattamme Syyrian kanssa ei hyväksynyt sitä, että olisimme samassa neuvottelupöydässä Syyrian hallinnon kanssa ja neuvottelemme heidän kanssaan, mutta me kuitenkin näin teimme, emmekä me menneet Geneveen muuta varten. Ja täällä puhuttiin meidän suhteistamme eri järjestöihin ja yhdistystä peräänkulttujen voimin. Siis me emme että siis Geneveen, hyvä rouva, näiden ryhmien kanssa neuvottelemaan. Me olimme käyneet vuoropuhelua heidän kanssaan ja me saimme kaikilta näiltä ryhmiltä neuvotteluvaltuutuksen puhua heidän nimissään me, tämä tuki vahvisti meitä Genevessä. Me pystyimme hyväksymään tulitauon, mutta se mitä Genevessä tapahtui oli, että Syyrian hallitus pilasi kaikki nämä mahdollisuudet ja kieltäytyi keskustelemasta kaikista kohdista, kohdista jotka liittyivät Geneve 1. Tämä Genevessä tällä hetkellä nyt seuraavaksi haluaisin puhua siitä, että täytyy nyt alkaa pohtia Geneven jälkeistä tilannetta. Voitaisiinko järjestää joku toinen konferenssi, mutta minun mielestäni tällainen konferenssi olisi tavallaan Orvon asemassa, kun otetaan huomioon hallinnon kanta, niin kuin tätä äsken kuvasin. Sehän ei ollenkaan halua tehdä minkälaista yhteistyötä, mitä tulee terrorismiin. Yksi kysymys tehtiin tästäkin. Kolmas kysymys. مفهوم عندي هنا ما أعرف شو يعني يعني انه عم يقول انه الجهاديين اذا كانوا الاسد هو صلصات بصير الاشرار هذا يمكن سؤال ايضا اكثر من سؤال جاء عن هذا الموضوع niin tästä tuli useitakin eri kysymyksiä, mitä tulee ekstremisteihin tai näihin ääriliikkeisiin meidän kantamme niiden suhteen on erittäin selvä. Mehän sanoimme, että niitä tuli vapautetuille alueille, joita Syyrian vapaan armeijan joukot ovat vapauttaneet. Nyt jo vuoden ajan ne valvat näitä alueita osittain ja me käymme sotaa näitä äärielementtejä vastaan. Näin on ollut siis jo yli vuoden ajan. Ääriliikkeet ovat kahdenlaisia. Ne, jotka ovat tulleet Syyrian vankiloista, hallinnon vankiloista, jotka ovat kokeneet tämän. Heidät sitten lähetettiin Irakiin silloin, kun amerikkalaiset ja brittivoimat joukot olivat Irakissa he räjäyttivät erilaisia räjähteitä siellä ja niin edelleen. Ja nämä vangit vapautettiin, jotta toimisivat väkivaltaisesti Syyrian sisällä. Toinen kategoria on Syyrian ulkopuolelta. Nämä ovat Al-Qaidan puoluskannattajia. Heitä on tullut jopa Euroopasta. Meidän pitää kaikkien tai tietää ja teidän pitää tietää, että juuri me olemme taistelleet näitä ääriliikkeitä vastaan ja Al-Assadin hallinto, joka on rikkonut meitä vastaan ja suojasi näitä ääriliikkeitä, ei koskaan taistellut niitä vastaan, kun taas me olemme aina käyneet sotaan näitä tahoja vastaan, ja näin on ollut aina. Viime vuoden lopusta lähtien taistelijamme ovat ryhtyneet varsin väkivaltaiseen toimintaan ja taisteluun näitä ääri e, tahoja vastaan Irakista ja Libyasta, Libanonista ja muualta. Siis sota, jonka aloitimme ääri liikkeitä vastaan. Kaikki tietävät tämän ja marttyyrit ovat uhranneet itsensä tässä sodassa väkivaltaisuuksissa, joihin ääriliikkeet ovat syyllistyneet. Me olemme käyneet läpi tämän kaiken taistelujemme yhteydessä ja me olemme taistelleet myös venäläisiä vastaan, jotka tuntuvat hallinnon parhaimmilta liittolaista. He aivan hyvin, että olemme lähteneet tähän sotaan terrorismia vastaan. meidän kaikkien syyrialaisten ja teidän EU:ssa meidän täytyy taistella näitä kahta terroristijärjestöä vastaan, nimittäin Irakin islamista valtiota ja Libanonin islamista valtiota vastaan, mutta erityisesti Assadin hallintoa vastaan. Tätä korruptoitunta perhettä vastaan pitää toimia. Se on syyllistynyt kaiken, kaikkiin mahdollisiin väkivaltaisuuksiin, väkivaltaisuuksiin Syyrian kansaa vastaan. Meidän pitää saada aikaan uusi Syyria. Sitten vähemmistöstä puhutaan, puhutaan kristityistä. Henkilökohtaisesti itse kuulun alueeseen, jossa enemmistö väestöstä on kristittyjä. Kamislin kaupunki sijaitsee siellä ja siellä on erilaisia kristittyjä. Kyseessä on kaupunki, jonka ranskalaiset rakensivat 1921. Sieltä löytyy katolisia ja protestantteja, samoin ortodokseja. Tässä kaupungissa on, asuu syyrian syyrialaisia, Minun perheeni on ottanut kaikki nämä kristityt vastaan kaupunkiimme. Ja näin jopa ennen kuin Basar al-Assadin isä oli syntynyt ja tietysti ennen kuin hän itse syntyi. Henkilökohtaisesti olen opiskellut protestanttisessa koulussa alaluokilta korkeakoulututkintoihin saakka. Kristityt, protestantit kristityt pitivät tätä koulua, samoin siellä on muita kristittyjä kouluja, katolisia kouluja. Minun silloiset opettajani ovat edelleenkin Syyriassa ja olen edelleen yhteydessä heidän, heihin. Me olemme eläneet sellaisella alueella, jossa ei tehty mitään eroa arabien, kurdien, kristittyjen, muslimien välillä. Tämä oli rauhanomainen, erittäin rauhallinen seutu. Ennen Al-Assadin isän aikaa, mikä oli kristittyjen tilanne Oliko silloin, eikö silloin ollut kirkkoja ja ristimerkkejä? Kyllähän niitä oli tietysti. Ja ranskalaisten lähdön jälkeen 1946, niin tästä lähtien, kun ranskalaiset lähtivät ja aina vuoteen 70 saakka, mikä oli kristittyjen asema ja tilanne? He elivät hyvin, samoin muslimit, maassa oli täysi rauha, oli demokratia, tiettyjä joitakin sotilasvallankumouksia tapahtui, mutta demokratia kuitenkin aina voitti ja kristityt elivät ihan samalla tavalla kuin muslimitkin. Heidän joukossaan oli muun muassa, tuli muun muassa parlamentin puhemies, jonka tunsin itse. Hänen nimensä oli Said Hatsak Hän oli ortodoksi kristitty ja hän toimi 50-luvun alussa. Ja hän on varsinainen symbolihahmo Syyriassa ja kyseessä on siis kristitty henkilö, jonka perhe on pitkään elänyt Syyriassa ja kuulunut blokkiin, joka vastusti Ranskan läsnäoloa Syyriassa. Kaikkein merkittävin taloustieteilijä Sirin Lantaki Syyriassa oli myös, myös kristitty hän on ottanut varsin suuren jäljen Syyrian historiaan. Henkilökohtaisesti olin Damaskoksessa seitsemän kuukautta vallankumouksen jälkeen. Pääsiäisenä menin kirkkoon pitkänä perjantaina ja vierailin katolisi, katolisten ja muiden Kristityjen patriarkkojen luona ja onnittelin pääsestä Tällaista elämämme oli. Tämä ei mitenkään liity tähän tilanteeseen Al-Assadin kanssa. Tämä kaikki on suurta valhetta. Haf al-Assadin ajan kristityt, jotka joiden maita valittiin. Niin hän kansallisti myös teollisuuksia, teollisuuslaitoksia. Esimerkiksi autoteollisuudesta oli kysymys. Suurin osa kristityistä pakeni Kanadaan, Libyaan, USAhan – ja näin siis 80-luvulla Basar al isän aikana. kaiken pitää tietää se, että kyseinen hallinto on iso ja se ei suojele vähemmistöjään ja enemmistöä, voi, muuta kuitenkin enemmistöä ja vähemmistöäkin voidaan suojella ennen kaikkea demokratian kautta. Me emme ha, halua hyväksyä terrorismia, mutta me olemme aina taistelleet sitä vastaan ja puolemme sitä, että puolustetaan tätä syyräistä monimuotoisuutta ja kulttuurista mosaikkia. Tämähän kaikki liittyy tavallaan Syyrian imagoon, juuri sen vähemmistöt ja enemmistöt ilman tätä mosaikkia, että se elämä tavallaan voi edes jatkua. Näen kyllä, että hallinto harjoittaa monenlaista propagandaa ja varsin onnistuneesti se on saanut näin länsimaiden tuen ja minä varoittaisin tällaisesta propagandasta ja näistä valheista. Tämä on tällaista mustaa komediaa. Kaikki vähemmistöt yhdistyvät. Jos joku ohjus putoaa, niin se ei tee, erottele mitenkään kurdien ja arabien tai muslimien ja kristittyjen välillä. Ohjuus tappaa kaikki erottelematta vähemmistö ja enemmistöstä. Meillä on todisteita ja tällä hetkellä te voitte todeta suurta rikosta. 11 000 vankia tapettiin yhdessä ainoassa vankilassa. Te olette nähneet kuvia, jotka todistavat tästä teosta. Ja olemme jo todenneet, että 48 tuntia ennen Geneve 2 tässä tapahtui yksi isoimmista rikoksista tänä aikana. Katsokaa, mitä kaikkea, minkälaisia rikoksia tämä hallitus pystyy tekemään. Sitten mitä tulee tähän Kiina-kysymykseen. Me kokoustimme kiinalaisten kanssa Montreössä. Minä tapasin Kiinan ulkoasiainministerin Tämä oli varsin hyödyllinen tapaaminen. Hän esitti ymmärrystään tilanteesta ja hän totesi, että, mitä tulee, että hänen näkemyksensä oppositiosta oli ollut virheellinen. Ministeri totesi myös, että Bashar al-Assadin presidentin puhe oli virheitä täynnä, erittäin huono ja opposition puheenvuoro taas oli rakentava ja ministeri kehot esitti kutsun virallista vierailua varten ja minä vastasin tähän, tulin vastaamaan tähän kutsun lähitulevaisuudessa. Meillä on hyvät suhteet kiinalaisten kanssa ja Kiinan viranomaisten kanssa. Mitä tulee kysymykseen, joka tehtiin Irakista, anteeksi, Iranista? Iran kutsuttiin myös. Se, joka hyväksyi Geneve 1 tiedonannon, se ja muut saavat tämän kutsun, mutta jos joku kieltäytyy tästä Geneve 1 tiedonannosta, niin se ei voi osallistua Geneve 2 ja Iran ei hyväksynyt ensimmäistä tiedonantoa Iran osallistui väkivaltaisuuksiin, joita Syyriassa on tehty. Hezbollah, joka on siis terroristijärjestö, ei halua mennä Syyriaan, mutta se on paineen alla. Iranilaiset painostavat Hezbollahia. Hispanin osallistuminen Syyrian sotaan ei saa sille suosiota arabimaailmassa. Näin ollen Hezbollah on osallistunut tähän sotaan Syyrian kansaa vastaan. Ja sen lisäksi tämä järjestö ei ole hyväksynyt Geneve 1 julkilausumaa. Jos Iran todellakin haluaa vaikuttaa myönteisellä tavalla, toivotamme sen kyllä tervetulleeksi. Me ihan puolemme tätä että se osallistuisi, mutta ensin Iranin pitää osoittaa, että sen tasavaltakaartilla ne edustajat poistuvat Syyriasta ja Hezbollah poistuu Syyriasta ja hyväksyy myös Geneven, Geneven ykkösen tiedonannon. Silloin emme enää vastusta sitä, etteikö Iran voisi osallistua Geneven kokoukseen. Sitten kysymys oppositiojoukoista ja kontrolloimmeko näitä joukkoja? Kyllä, tietysti. Me menimme Geneveen ja olimme saaneet juuri näiltä joukolta valtuuden ja olemme täysin valmiita toimittamaan apua kaikille vapautetuille alueille taisteluryhmittymät paikan päällä taistelivat meidän puolestamme terrorismia ja hallintoa vastaan, ja juuri nämä taisteluryhmät onnistuvat välittämään apua syyrialaisille Syyriassa. Me siis olemme täällä puhuneet Genevestä hallinnon itsepäisyys tässä on ensimmäisenä esteenä Geneven neuvotteluille. Esitettiin kysymys, voiko ratkaisu olla sotilaallinen. No tietenkään ei voi olla. Ratkaisun täytyy olla poliittinen. Sehän täytyy olla poliittinen ja mutta tähän liittyy kaksi linjaa, sotilaslinja ja poliittinen linja. Ja te kyllä tiedätte, että jos ei harjoita vahvaa painostusta hallinnon suuntaan, niin silloin ei löydetä mitään rat- poliittista ratkaisua. Kun käytettiin kemiallisia aseita Olen vielä ulkomailla ja keskustelin muun muassa USA ulkoministerin herra Kerryn kanssa, kun USA, Ranska ja Iso-Britannia kohtasivat tämän hallinnon ja kun ne uhkasivat sotilasiskulla rangaistakseen hallintoa kemisten aseiden käytöstä, niin silloin presidentti suostui mm, laskemaan tai antamaan nämä kemialliset aseet. Tämä on todiste siitä, että hallinto tuntee vain voimankäytön kieltä. Se, mikä on perustettu voimalla, se myös jatkossa toimii voiman pohjalta. Nyt edessä on kaksi rinnakkaista linjaa, poliittinen linja ja sotilainen linja. Sotilainen tasapaino paikan päällä. Sen täytyy olla sellainen, että se puolustaa koalitiota ja voimia, jotta voimme saada aikaan todellisen poliittisen ratkaisun. Mehän puolemme tällaista ratkaisua. Koko, yksi kolmessa maasta on tuhottu. Nyt pitäisi nopeasti löytää poliittinen ratkaisu. Mutta meillä pitää olla voimavaroja, että voimme neutralisoida Syyrian ilmavoimat. Jos todellista tuloksesta painostusta harjoitetaan Damaskoksessa, silloin te pystytte löytämään poliittisen ratkaisunkin, mutta me haluaisimme vakuuttaa ja rauhoittaa kaikkien mieltä. Nimittäin teidän ei pidä pelätä, että että aseet joutuvat terroristien ja ääriliikkeiden käsiin Syyriassa. Me pystymme taistelemaan näitä terroristeja ja ekstremistejä vastaan. Ne eivät ole enää näyttämöllä, ne suljetaan pois. Silloin todelliset vallankumoukselliset, jotka ovat nousseet Bashar al-Assadia vastaan, ovat niitä, jotka toimivat paikan päällä ihan samalla tavalla kuin aloitimme Iranin ja Levantin valtioita vastaan sodan, niin t- samalla tavalla me emme salli, että meidän vallankumoukset tavallaan ryöstää meiltä. Me olemme vastuussa siitä, mitä sanomme. Kaikki, jotka puoltais, puoltavat todellisia vaaleja, me tuemme heitä, näitä tahoja. jos on yhteisöeroja, etnisiä eroja, mutta jos näiden yhteisöjen edustajat puoltavat vaaleja, niin silloin me hyväksymme sen, että kaikki osallistuvat vaaleihin ja demokraattiseen prosessiin. الحل السياسي العادل هو نحن قبلنا بجنيف. tarvitaan todellinen poliittinen ratkaisu, joka on oikeudenmukainen, sen pitää voittaa. Hyväksyimme Geneven vaatimukset silloin, kun hyväksyimme sen, että luotaisiin tällainen elin, siirtymävaiheen elin tai taho, jossa on mukana maltillisia henkilöitä, henkilöitä, jonka sekä hallinto, että me hyväksymme ja jotka osallistuvat tähän siirtymävaiheeseen ja yrittävät näin siirtyä todelliseen uuteen Syyriaan demokraattisten vaalien jälkeen. نحن في سوريا كما قلنا أن حجم الكارثة كبير نكرر سوريا kuten olemme jo sanoneet, kohtaamme humanitaarisen katastrofin. Lentokentoalue siis ei ole sellaista, mitä voisimme ajatella tällä hetkellä, ja lentokieltoalue ei oikeastaan ole ratkaisu asiaan nykyisessä tilassa. Sitä vaadimme, kun oli vielä konfliktin ensimmäinen vaihe meneillään. Ja kansainvälisen yhteisön hiljaisuus silloin vai pahensi asioita. Nykytilanteessa tarvitsemme aseita, että voimme kohdata hallinnon ilmavoimat. Humanitaarisen avun osalta näette, että on monia ihmisiä kuollut, tapettu vankiloissa, vankilan ulkopuolella naisia, lapsia, vankeja, murhattu. Naisilla on ollut suuri osuus Syyrian vallankumouksessa. Heillä on ollut sankarillinen rooli itse asiassa. ehkäpä emme ole osoittaneet tarpeeksi kunnioitusta heidän osa- osuudelleen. Olin vierailulla etelässä Syyriassa Daran kaupungissa, joka oli vallankumouksen kehto. Ja siellä osallistui rukoushetkiin. Ja sen vierailun aikana tapasin naisen, jonka, lap, jonka lapsilla oli murtunut jalka, hän makasi naisen edessä. Siinä oli siis murtuma jalassa ja nainen kertoi minulle, minulla on kaksi lasta, kolme itse asiassa, jotka kuuluvat marttyyreinä ja neljäs lapsi on nyt loukkaantunut. Mutta tämä on vapauden hinta, tämä on demokratian hinta. Ja tämä tarina on tosi, jonka teille kerron. Nainen, joka hy- hyväksyi lastensa kuoleman vapauden hinnaksi Syyrialle. Se on naisten esittämä rooli Syyriassa, naisten osuus. Nyt demokratian osalta minusta tuli koalition puheenjohtaja vaalien kautta. Yritämme johtaa tässä esimerkillämme. Meillä on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, yleispääsihteeristö, politiikkakomitea, ja näiden elinten jäseneksi tulemiseen täytyy olla demokraattisesti valittu. Näitä periaatteita haluamme noudattaa. Kun seuraava Syyrian perustuslaki aletaan laatia. Nyt olenkin varmaan vastannut esitettyihin kysymyksiin. Tämä on ollut ainutlaatuinen mahdollisuus minulle tavata ulkoasianvaliokunnan jäseniä täällä Euroopan parlamentissa. Mielestämme EU on lähin liittolaisemme. Toivon, että pysytte rinnallamme, ei niiden rinnalla, jotka meitä murhaavat. Eurooppa on aina ollut uhrien puolella. Eurooppa ei ole koskaan tukenut sortajia, eikä tulevaisuudessakaan niin. Ainakin toivomme. Kiitos. Lämmin kiitos tästä puheenvuorostanne. Olemme voimallisesti rinnallanne. Tiedämme kuitenkin, kuinka rajalliset keinomme ovat ja minkälaista avuttomuutta koemme maan ja tilanteen suhteen, kun näen kuinka paljon uhreja on, kuinka paljon pakolaisia on myös maan sisällä. Olin hiljattain Libanonissa. Siellä on miljoona syyrialaista sy- pakolaista naiset ja lapset ovat lähteneet, miehet ovat usein jääneet. Ja tämä on valtava humanitaarinen katastrofi, joka maatanne kohtaa. Ja siksi kaikki tiedämme, että on pyrittävä kohti rauhanomaista ratkaisua niin, että kansanne voi elää rauhassa ja toivotan teille todella kaikkea hyvää. Meine Damen und Herren, ich darf... Hyvät naiset ja herrat. Nyt seuraava esityslistan kohta. Keskustelemme James Moranin kanssa, joka on EUn ja Egyptin edustuston päällikkö. Egyptin tilanne on erittäin kriittinen. Uusi perustuslaki tuo mukanaan paljon hyvää. Nyt on kyse täytäntöönpanosta sekä poliittisissa että ihmisoikeuskysymyksissä. Ja on katsottava, toteutetaanko tätä perustuslain sisältöä käytännössä vai jääkö se pelkäksi kulissiksi. Tiedämme, että presidentti Mursi epäonnistui täyttämään demokraattisia ja taloudellisia odotuksia. Ja tiedämme, että hän edustaa ainoastaan osaa, tai edustaa ainoastaan osaa Egyptin kansasta. Nyt on siirtymäkauden hallitus. Nyt on todella pyrittävä demokratian ja oikeusvaltion tielle – sellaisissa valtioissa, joissa myös kristillisillä ja muilla uskonnollisilla vähemmistöillä on oma paikkansa ja toivottavasti tilanne paranee. Tilanne on heikentynyt myös siksi, että Saudi-Arabia ja Persianlahden valtiot ovat julistaneet muslimiveljeskunnan terroristijärjestöksi ja siksi on katsottava, miten tämä vaikuttaa tulevina viikkoina ja kuukausina Egyptin tilanteeseen. Toivottavasti vaalit mahdollistavat moninaisen yhteiskunnan ja nyt kuulemme teiltä tilannearvion. Olkaa hyvä, lähettiläs. Thank you very much, Mr. Chairman, and, um... Kiitos puheenjohtaja ja huomenta kaikille. Arvon jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Teen parhaani kertoakseni teille, miten koemme Kairon nykytilanteen. Jos olette käyneet Kairosta, tiedätte, että sen taivas ei kovinkaan usein ole kirkas ja tämä aika ei ole mikään poikkeus. Mutta kuten puheenjohtaja sanoi, meillä on nyt uusi perustuslaki, joka heijastelee kansan tahtoa – boikotti, johon muslimiveljeskunta lähti kuitenkin heikot, heikensi tilannetta ja samoin myös ilmapiiri tiedotusvälineet eivät luoneet kovinkaan myönteistä ilmapiiriä, mutta aivan kuten puheenjohtaja viittasi, tässä asiakirjassa on myönteisiä elementtejä. Esimerkiksi kovasti odotetaan sitä, mitä Egyptissä voidaan tehdä perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien väli- suhteen, esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon suhteen. Tämä täytyy saada tietysti näkymään lainsäädännössä. On odotettava vaaleja, presidentin vaaleja. Vasta sen jälkeen nähdään, miten laki ja lainsäädäntö muokkautuvat. Tässä myös jaotellaan valta varsin voimakkaasti, erityisesti parlamentin ja presidentin välillä. Halutaan selkeämpi tasapaino eri tahojen välille. Ja kun parlamentti saadaan jaloilleen, varmasti pyritään tasapainoisempaan hallinnointiin kahden tahon välillä. Ja pyritään myös elvyttämään yhteistyötä tämän parlamentin ja Egyptin parlamentin välille. Olen kuullut Egyptistä ja Kairosta sitä, kuinka tätä yhteyttä arvostetaan ja mitä nopeammin yhteydet luodaan uudelleen, sen parempi se on kaikille. Perustuslaissa on myös ristiriitaisempia kysymyksiä liittyen siviili- ja sotilaskysymyksiin, mutta perustuslaissa on paljon sellaista, jonka kautta voidaan päästä takaisin demokratian tielle. Nyt on keskityttävä presidentin vaaleihin. Vaalilainsäädäntö on juuri laadittu. Siihen on liittynyt ristiriitaa valitusmenettelyn puuteen takia ja tilanne on nyt tämä. Ja koska perustuslaissa on tiettyjä aikarajoitteita, voimme, voimme odottaa vaaleja toukokuulle. Ehkä muistatte vuoden 2012 presidentin vaalit. on asettumassa jälleen ehdolle ja muitakin ehdokkaita on tulossa, mutta heidän ohjelmansa ei ole vielä tiedossa. Sitten tulevat parlamentin vaalit ja Egyptin poliittiset puolueet ovat aktivoitumassa. Mukana on myös useita islamistipuolueita, vapaus- ja oikeuspuolueen ja muslimiveliskunnan rooli on edelleen auki. Mursin viranomaiset ovat todenneet hiljattain, että on palattava liennytyksen tielle. Tässä kaikki on tapahtunut niin, että Siinain terrorismi- ja turvallisuustilanne on myös varsin heikko. On nähty myös mielenosoituksia ja myös maallista liikehdintää. EU on tuominut laajasti ja myös Euroopan parlamentti ovat tuominneet kaiken väkivallan ja terrorismin ja näin teemme jatkossakin. Huol- huolenaiheita on monelta osin Siinailla tilanne on edelleen hyvin epävakaa. Tabassa tapahtui pommiisku turistibussia vastaan hiljattain. Turvallisuusjoukot ovat olleet tästä hyvin huolissaan ja tämä aiheuttaa valtaisaa painetta matkailulle. Miljoonat matkailualalla työskentelevät ovat tästä huolissaan. Tämä vaikuttaa matkailulukuihin. Sanomme selvästi myös sen, että poliittisen prosessin pitäisi olla avoin kaikille niille, jotka noudattavat demokratian periaatetta ja luopuvat väkivallasta. Demokraattisen siirtymän puolesta tarvitaan pitkän ajan kestävää turvallisuutta. Voidaan sanoa, että tätä Egyptin kansa todella janoaa ja on kaivannut vuonna 2011 jälkeen. Olemme usein ilmaisseet huolenaiheemme ihmisoikeuksista, vaikka turvallisuutta pidetään tärkeimpänä huolenaiheena, on kuitenkin toimittu varsin kova kouraisesti. Tähän parlamentin päätöslauselmalla on puututtu ja samoin viime kuun äh, ulkoasian neuvosto otti asian kantaa. Olemme huolissamme myös tietystä tutkintamenettelyistä. Ihmisoikeusneuvosto saattaa saada tämän asian paremmalle tuolalle, mutta olemme huolissamme siitä, kuinka edelleen on oikeudenkäyntejä journalisteja kohtaan. Toimet ovat varsin laajoja ja samoin pidätykset ovat aiheuttanut huolta. Tämä koskee sekä islamilaisia että maallisia liikkeitä. Lambrinis kävi Kairossa joitakin viikkoja sitten. Hän oli yhteydessä viranomaisiin ja kansalaisyhteiskuntaan ja yhdessä Kairon EUn edustuston kanssa seuraamme sitä, mitä tapahtuu. Ja halusin vielä mainita yhden asian, hyvä puheenjohtaja. Viittasitte tässä kristittyihin ja heidän osaltaan voidaan sanoa, että tilanne on mennyt viime kuukausina hieman eteenpäin sen jälkeen, kun vuosi 2013 oli hyvin hankala, kirkkoja puoltittiin ja niin edelleen. Mutta tiettyä sijaa optimismille tämän tilanteen suhteen on. Sitten Ibrahim Mehlebin alainen väliaikaishallinto on uh, lähtenyt entistä avoimemmin ajamaan taloudellisia kysymyksiä, rahoituslaitoksia. Ja tämä on tärkeä asia, koska Egypti todella on riippuvainen kolmen Persianlahden valtion avusta. Ja tämä tuskin on kestävä tilanne pitkällä aikavälillä. Ja näin Persianlahden valtiotkin ovat todenneet. Eli mitä laajempaa tukea maalle voidaan tarjota eri tahoilla, sen parempi, mutta Ensin on katsottava kuitenkin, mitä vaaleissa tapahtuu. Al-Sisi, varapääministeri, pääministeri ja valtionvarainministeri ovat kommentoineet nykytilannetta ja he ovat puuttuneet esimerkiksi polttoaine tukeen. Se on 20 prosenttia BKTstä tuossa maassa ja todella valtava este talouden etenemiselle. Eli tätä asiaa on lähdettävä uudistamaan. Valtiovarainministeri tapasi viime viikolla myös veroviranomaisia, katsotaan verotuloja. Tämän vuoden budjettivaje on todennäköisesti noin 12 prosenttia. saman katsotaan energiapoliittisia kysymyksiä, ja uskomme, että tässä mennään oikeaan suuntaan, kun uudistuksia tehdään. Talous, teollisuus, investointi ja kauppa ovat sanoneet, että on poliittista tahtoa puuttua liiketoimintaympäristöön. Se on kärsinyt viime vuosina. On tehty uutta investointilainsäädäntöä ja mitä nopeammin nämä toimet saadaan käytäntöön, sen parempi. Monet EUn yritykset ovat kärsineet tilanteesta ja tämä on todella vaikuttanut kielteisesti investoijiin, joten on hyvä nähdä, että väliaikaishallitus jo näinä aikaisina viikkoina puuttuu tähän tilanteeseen. Nyt vielä alussa kävin vuoden 2012 helmikuussa Egyptissä. Nyt kyseessä on jo neljäs pääministeri. Katsotaan, miten tilanne kehittyy. Uudistusten tielle on kuitenkin lähdetty ja tämä on hyvä asia. Tämä tulisi kannustaa meitä kaikkia. Ulkopolitiikassa on myös tehty paljon. Emme ehkä ehdi käydä läpi kaikkea tätä, hyvä puheenjohtaja, mutta mainitakseni pari asiaa. Egyptin uusi uudenlainen suhde Venäjään kannattaa mainita. On ollut useita korkean tason vierailuja. Egypti on myös tervehdyttämässä suhteitaan Afrikkaan. Tälle on useita hyviä syitä. Ei pelkästään se, että Egypti on valtava toimija Afrikassa, suhteiden elvyttäminen on tärkeää. Tähän liittyy myös Etiopian valtavan padon rakentaminen. Siellä tilanne on varsin heikko. Saatetaan tarvita kansainvälistä tukea myös EUlta, mutta olemme tehneet selväksi, että jos tätä tarvitaan, niin kaikkien osapuolten pitää sitä pyytää. Tätä asiaa on syytä seurata. Ehkä keskustelette siitä myös täällä, mutta tilanne voi todella hankaloitua tulevina kuukausina. Ja sitten vielä lopuksi omista sitoumuksistamme. Puheenjohtaja, kuten tiedätte, ensi kertaa EUta on pyydetty lähettämään presidentinvaaleihin tarkkailumissio. Nyt asiaa valmistellaan teknisesti Kairossa ja totta kai tulee olemaan äärimmäisen tärkeää noudattaa hyvin tarkkaan kansainvälistä vaalikäytäntöä. Näin teemme ja valvomme vaalien alla käyttävää kampanjaa. Oli pöyristytävä kuulla Stavrosilta, joka kävi siis Kairossa viranomaisilta, että oli hienoa siis kuulla, että kaikki tehdään, jotta tasavertaiset toimintamahdollisuudet tapahtuvat ja toteutuvat ehdokkaille. Meillä ei ole vielä lopullista vaalipäivää, mutta kun päivä vahvistuu, voimme alkaa muodostaa tiimiämme. On hyvä, että näin tehdään ja se varmasti syventää kumppanuuttamme ja myös molemmin puolista kunnioitustamme. Korkea edustaja Ashton on edelleen hyvin sitoutunut tilanteen seuraamiseen. Hän kävi maassa viime vuonna kuusi kertaa. Fernand Lyon on käynyt Kairossa myös todella useaan otteeseen ja hoitaa kenttänsä oikein hyvin. Etujemme mukaista on myös edistää kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien toteutumista ja antaa erilaista tukea. Paljon on puhuttu ulkopuolisesta välintulosta. Jos halutaan onnistua, kummankin osapuolen on osallistuttava tähän voimakkaasti ja tarvitaan parhaita oikeudellisia käytänteitä, käytänteitä. Ja varmasti Euroopan parlamentti voi sanoa tähän asiaan paljonkin. Ja täs, tätä kautta voimmekin palata siihen, minkälaisia tulevaisuuden sitoumuksia tarvitaan. Stavros Lambrinidis on tästä tietoinen ja kun hän tekee työtään, hän haluaa myös todella nähdä, minkälaisia sitoumuksia voimme ottaa ehdottaa mm, lainsäädännön parantamiseksi. Euroopan naapuruuspolitiikan osalta ministerimme ovat tehneet selväksi sen, että aiomme jatkossakin tukea kansalaisyhteiskuntaa. Näin olemme tehneetkin. On hyvin tärkeää panna merkille, että viime viikolla esiteltiin tällainen Egyptin köyhyyskartoitus, köyhyys on viime vuosina ja tämä aiheuttaa suurta huolta. Nuoret, haavoittuvat ryhmät, naiset, maanviljelijät kärsivät kaikkein eniten ja ne ohjelmat, joihin olemme keskittyneet, ovat työllisyysohjelmat nuorille, koulutus, kaupunki- ja maaseutualueet, niiden osalta on kirjoitettu ohjelmia ja aiomme tehdä sen eteen vielä lisää tänä vuonna. Annamme myös lainoitusta Euroopan investointipankeista, jäsenvaltioiden omista pankeista ja jälleenrakennus- ja kehityspankista. Varmasti saamme, saatte pian kuulla lisää tällaista naapurusrahoituksesta. Kaupasta ja investoinnista sitten olemme tehneet äh, vapaa-kauppasopimusehdotuksen kattavasti. Tarvitaan poliittista jatkuvuutta, mutta ehkäpä asiat etenevät. Tämä jää nähtäväksi. Kartoita mahdollisuuksia ja hallituksen ensi merkit siitä, miten bisnestoimintaa ja liiketoimintaa voidaan parantaa, ovat varsin kannustavia. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Egypti on tärkein kumppanimme Välimeren eteläpuolella. Kolme vuotta vallankumouksen alkamisen jälkeen maalla on edelleen monia valtavia haasteita demokratian, talouden ja monien muiden asioiden suhteen. Ratkaisuja voidaan tehdä ainoastaan Egyptissä. Emme ehkä ole aina yhtä mieltä naapureidemme kanssa, mutta varmasti sitoumuksemme voi viedä asiaa eteenpäin. Olen sanonut tämän tästä usein aikaisemminkin. Me todella sitoudumme tähän Toivottavasti voimme tavata Kairossa tulevina kuukausina mahdollisesti tarkkailumission puitteissa tai muussa yhteydessä. Kiitoksia. Mr. Salafranca. Herra Salafranca. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa suurlähettiläs James Moran aamun kokoukseemme kertomaan meille mielenkiintoisella tavalla Egyptin tilaisuudesta viimeinen kerta, kun siellä pystyin vierailemaan – oli silloin, kun korkea edustaja aloitti tämän task force-ryhmän toiminnan siellä ja tietysti tilanne siitä on huomattavalla tavallakin muuttunut. Tässä kontekstissa meitä huolestuttaa tämä epävakaus, jota maassa on. Te äsken juuri viittasitte tähän ja ennen kaikkea tällainen epätasapaino, tilanne, joka vain pahenee. Julkinen budjettivaje on jo kohta parikymmentä prosenttia, että, mutta huolestuttavaa on kuitenkin tämä köyhyydeksi nouseminen maassa ja toivomme, että tämä laki, joka pyrkii avustamaan investoinnissa, voisi olla avuksi. Te viittasitte vierailuun, jonka ihmisoikeus herra Lambridis on tehnyt ja te puhuitte hiukan tilanteesta maassa. Haluaisin tietää hiukan, miten te arvioisitte tätä tärkeää kysymystä, mikä on ihmisoikeustilanne Egyptissä. Sitten te arvioitte mielestäni myönteisesti uutta perustuslaista kehystä. Me tiedämme, että EU lähetti teknisen ryhmän avustamaan tässä. Samoin vaalitarkkailuihin tämä nyt ei liittynyt. Se liittyy vaaleihin sitten jatkossa, mutta olisi kuitenkin mielenkiintoista tietää, minkälainen näkemys teillä on. Tai miten ennakoisitte tätä EUn teknistä kertomusta, joka tulee perustuslaillisesta mm, kansanäänestyksestä. Uskon myös, että vaaliprosessit, jotka ovat siellä meneillään, presidentinvaalit ja parlamenttivaalit, ne ovat uskottavat vain, jos ne jos poliittinen moniarvoisuus toteutuu, ja niin kuin te hyvin sanoitte, jos demokratiset voimat voivat kaikki osallistua Ensimmäisenä tulee presidentinvaalit. Tietysti herra Al-Sisi ehkä osallistuu, mutta on muitakin vaihtoehtoisia ehdokkuuksia, jotka voivat edustaa muun tyyppisiä liikkeitä. Ja te sanoitte, että nyt jo on piirtymässä poliittinen kartta parlamenttivaalien suhteen ja mukana myös islamistisia puolueita. Olisi kiinnostavaa tietää hiukan yksityiskohtaisemmin miltä tämä kaikki valmisteleva työ näyttää ennen parlamenttivaaleja, ottaen huomioon, että ajan, ajankohta on määrätty peruslain mukaisesti, mutta herra Moran, kaikkein tärkeintä varmasti on, jotta voidaan taata poliittinen siirtymävaihe sen toteutuminen ja elpyä taloudellisesti on, että maassa on vakaus, tarvittava vakaus ja terroristisia iskuja ei enää tulisi ja vain luottamuksen pohjalta on mahdollista, että näin tärkeä maa kuin Egypti voi edistyä. Kiitoksia tehdystä ja tekemästänne työssä. Egyptissä ei valitettavasti meidän täytyy todeta, että johtuen Ukrainan tilanteesta tänä viikonlopuna. Tämä on hiukan vienyt mielenkiintoa Syyriasta ja Egyptistä, mutta tietenkin Egyptin tilanne on todella merkittävä ja se, mitä siellä tapahtuu ja teidän puheenvuorostanne haluan todella vielä kiittää. En usko, että nyt on mitään vaihtoehtoja poiketa näistä vaaliprosesseista ja poliittisesta tiekartasta, joka on laadittu. Kiitoksia. Thank you very much, President. Uh, sir, uh, thank you very much for... Kiitos puheenjohtaja, että olette täällä ja puhuitte meille ja annoitte aika kattavan katsauksen tilanteeseen. Omalta kannaltanne viimeinen vierailuni Egyptiin oli myös silloin, kun Task Force-ryhmä tuli mukaan ja on yritetty seurata jatkokehitystä. Yksi erityishuolenaihe, ei pelkästään minulle, vaan monille kollegoille, on Siinain tilanne. että se on hei, pahenemassa. Osa ongelmaa johtui turvallisuusrajoituksista, jotka taas johtuivat Egyptin ja Israelin sopimuksesta, onko näin edelleen vai onko nyt mahdollista, että Egypti lähettää joukkoja ja poliisivoimia enemmän ja tekevätkö niin? Ja erityishuolenaihe Siinain tilanteen sisällä on, on tämä hyvin epähumaani kohtelu maahanmuuttajia kohtaan. Pääasiassa heitä on Eritreasta ja Sudanista jotka yrittävät päästä joko Israeliin tai sitten lopulta Egyptiin, ja jotka sitten peduinit pääsissä ovat ottaneet jengit, pitäisi oikeastaan sanoa, panttivangeiksi. Ja toimivat melkein rangattomuisuuden ilmapiirissä ja hyvin julmasti. Ja kysymykseni on, että onko tämä yleinen huolenaihe Egyptissä ajattelevatko egyptiläiset asiaa ja mitä voisimme tehdä tilanteen parantamiseksi ja jotta voitaisiin juuria pois tällaiset ilmiöt. Tämä on yksi kysymys, jonka haluaisin kysyä. Ja toinen koskee asiaa, johon myöskin viittasitte lyhyesti, että miten Egyptissä on kovin suurta herkkyyttä kaikki pyrkiä ulkoista asioihin puuttumista kohtaan, kansalaisjärjestöt, rahoittajat ja erityisesti onko mikään muuttunut parempaan suuntaan? kansainvälisten kansalaisjärjestöjen tilanteessa, jotka toivottavasti edelleen tekevät työtä Egyptissä. Uh, thank you, Chairman, and uh, a very warm welcome. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa lämpimästi. Oli kiinnostava kuulla kattavaa arviointianne Egyptin tapahtumista. Minun täytyy henkilökohtaisesti sanoa, ja ryhmäni puolesta olemme tyytyväisiä siitä, miten tilanne on vakautumassa ja uusi perustuslaki minun mielestäni aivan erityisesti minun egyptilä, egyptiläis-brittiläisen koptilaisvaalipiirin mukaan siellä on erittäin hyvä parannus entis, entiseen, mutta tietysti huoliakin on näin juuri uuden tiedon. Tuomioistuin siis Kairossa tuomitsi kymmenessä poliiseja ja he joutuvat kovaan kärsimään työrangaistusta, kun ovat muslimiveljeskunnan jäsenten kanssa. Tämä tuntuu olevan alkua jonkinlaiselle oikeuslaitoksen riippumattomuudelle ja oikeusvaltioperiaatteen muodostumiselle. Ja tämä on hyvä panostus. painostusta pitää edelleenkin jatkaa mm, ajatellen erittäin suuria määriä vankeja ja Mursin oma tilanne, minkälaisia syytöksiä tullaan häntä kohtaan asettamaan, tekemään. Minulla on pari kysymystä. Ensinnäkin taloudesta ja matkailusta. Onko matkailun tilanne nyt elpymässä, kun tilanne on rauhoittumassa, koska selvästikin tämä oli aivan katastrofaalinen tilanne Egyptille vallankumouksellisempina aikoina, mutta tällä hetkellä ilmeisesti tilanne on vakautumassa ja on toivottavasti tämä vakautuu jatkossa. Sitten toinen kysymys laajemmasta ulkopuolisesta tilanteesta joka Egyptillä on laajemmassa maailmassa, erityisesti viimeiset tapahtumat Persianlahden maissa, miten suhtautuu vaikka Katariin muista maista ja mikä niiden näiden maiden suhtaude on Egyptiin, tuntuu siltä, että jakolina perustuu siihen, tuetaanko muslimia vai ei. Katar tuntuu tukevan muslimiveljeskuntaa vahvasti ja on varsin kriittinen ja tietysti joka tukee, A, tukee sotilashallintoa. Mitä Katar aikoo tehdä? Aikoo se käyttää rahavaltaansa ja tukee edelleenkin näitä synkempiä toimia joissakin sotilas- islamistiryhmittymissä vai hillitseekö heitä muiden Persianlahden maiden painostus tässä asiassa? Eh, gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos lähettiläs. Kiitos analyysistanne nykytilanteesta ja tulevaisuuden katsauksesta. Viittasitte siihen, että arabikevät alkoi kolme vuotta sitten ja puolitoista vuotta sitten taisi olla marraskuussa työryhmä kokoontui Egyptissä. Haluaisin tässä hieman katsoa nyt taaksepäin ja esittää lain kysymyksen siitä, mitä tapahtui. Mikä on ollut EUn rooli viimeisenä kolmen vuoden aikana tuolla? Voisitko lyhyesti kommentoida tätä? Se ei ole ollut sellainen kuin toivoimme. Meillä oli siis tämä työryhmä puolitoista vuotta sitten – Onko meillä todellista vaikutusta alueella vai yliarvioimmeko vaikutustamme? Nyt tilanne on se, mikä on. Varmasti muitakin malleja olisi. Tässä viitaan Perselahden maihin. Voisitteko hieman ajatella ääneen näistä kysymyksistä? Tämä enemmän enemmällä lähestymistapa, onko se ollut tehokasta? Onko naapuruspolitiikastamme ollut hyötyä vai onko se ollut epäonnistuminen kuin miltä vaikuttaa? Viime kuussa hyväksyttiin päätös parlamentissa ja sen toiseksi viimeisessä kappaleessa pyydettiin Ashtonia jatkamaan poliittista välittäjätoimintaansa, mutta Voimmeko tulla, tehdä vielä jotakin asian muuttamiseksi? Se, mitä noin 20 vuotta sitten, 90-luvulla tapahtui Algeriassa, jos se toistuisi, olisi järkyttävää. No, teillä ei tietenkään ole kristallipalloa, mutta ehkä voisitte puhua hieman tästä, eli siitä, että mitä tapahtuisi, jos 90-luvun Algerian tapahtumat toistuisivat. Chairman, I kind of you. Uh, three quick questions. Puheenjohtaja, kolme lyhyttä kysymystä, jos sallitte. Ennen kaikkea joka kerta, kun menen Gaasan alueella, joudun kulkemaan Egyptin kautta, Rafaan, Rafatin kautta ja monenlaisten vaikeiden äh, kohteen läpi. Kun ajatellaan muslimiveljeskunnan ongelmia Egyptissä ja miten ne ovat valvoneet suoranaisesti Gaasan aluetta, voisittekohan hiukan kertoa vaikutuksista, koska Egypti on ainoa keino tai tähän mennessä ainakin keino Kaasalle taloudellisesti ja muutenkin, koska Israel on estänyt kaiken muun muut kulutukset toiselta puolta. Mitä siis Egyptissä on tapahtunut tämän suhteen? Voisitteko kommentoida sitä sitten toiseksi? Tiedän, että tämä on vain erittäin pieni vähemmistö, mutta nyt jo kuullaan joitakin ääniä ääri-islamistien joukosta, että pitäisi räjäyttää pyramidit, koska ne ovat järkyttävää, järkyttäviä. Ja tämä nyt viekin kysymykseen näistä maanperinnöistä perintökohteista. Välimerellähän on valtavasti tällaisia arvokkaita perintökohteita. Onkohan tämä sellainen alue, jolla EU voisi auttaa rakentavassa hengessä? Ymmärrän kyllä, että tuhoilla on niin paha aikutus ollut kuin Libyassa, mutta siltikin tämä on iso huolenaihe. Ja tämähän on niin fantastinen alue historiallisesti ajatellen. Ja kolmanneksi voisitteko käsitellä hiukan tätä vesiongelmaa, koska egyptialaiset ovat varastaneet kultaa nubialaista, nyt ne pyrkivät vaikeuttamaan toisten elämää veden kautta, niin mielestäni tässä on potentiaalia todella vaikeaksi ongelmaksi, joka saattaisi jollakin tavalla räjähtää silmille, varsin lähitulevaisuudessa jo, jos jotakin tapahtuu. Voisitteko kertoa hiukan tästä ystävällisesti? Thank you, President, uh, Ambassador. Kiitos puheenjohtaja lähettiläs. Hienoa nähdä teidät täällä. Kiitos alustuksesta. Se kuitenkin vahvistaa mielestäni eri syyt huoliin Egyptin tapahtumista kommenttini ovat sopusoinnussa sen kanssa, mitä kollega Milamon sanoi. Pidän myöskin hyvänä kutsuana siihen, tai äh, pyyntöön, että täällä otettaisiin sitoutuneempi asenne. Astoninkin pitäisi myös tulla puhumaan asiasta tänne. Edellisestä kerrasta on liian pitkä aika mielestäni. Pahoittelen nyt, mutta tämä on ensimmäinen mahdollisuus käsitellä korkean edustajan lausumaa perustuslaki äänestyksen jälkeen, jota voin pitää vain outona. Haluan sitä siteerata, koska se johtaa väärinkäsitykseen siitä, tai sekaannukseen, mikä EUn kanta on. Siteeraan lausuntoa, jossa hän sanoo, että tapahtumia on seurattu erityisvaalitarkkailumission kautta. Viranomaiset ovat vastuussa vaalien järjestämisestä asianmukaisella tavalla. Sen vastaisuuksia ei ole ollut, jotka olisivat perustavanlaatuisesti vaikuttaneet tulokseen. Tietysti pahoitellaan väkivaltaisia tapahtumia äänestyksessä, joka on johtanut surmiin kaikkien osapuolten keskuudessa laitamme merkille osallistumisasteen, joka saattaa olla seurausta tapahtumista ennen äänestystä, joita viranomaisten täytyy seurata tarkemmin tulevaisuudessa. Laitetaan myös merkille, että on suuri enemmistö puoltavia ääniä, jossa perustuslaki luonnos on, siis saa vahvistuksen. Sitten käsitellään sisältöä asioista, mutta mikä mielestäni on tärkeää, onko tämä vastauksemme siihen, että 98 prosenttia oli hyväksymisestä äänestyksessä, kansanäänestyksessä tiedetään, että kansanäänestyksen vastustajat, että he, he eivät, heidän osallistumistaan tiedotusvälineisiin tiedotusvälineisiin on estetty ja nyt jos sitten verrataan tätä aktivistien tietoihin, joihin olen ollut yhteydessä monien vuosien ajan, niin, mutta jos myös verrataan niihin kommentteihin, joita on esitetty EU-virkamiesten puolelta yksityisesti, jotka sanovat, että se voi olla hu- ihan hyvin huonoin tilanne, jota on tähän asti edes ollut. Eikä tämä tilanne ole muutenkaan ruusuinen. Jos he sanovat, että nyt on pahin tilanne koskaan, niin ei, en ymmärrä ollenkaan sitten tätä eroa tällaisten lausumien ja, ja yritän nyt ymmärtää, että mitä viestiä tässä halutaan lähettää. Olin nyt hämmentynyt, kun ei vastattu ollenkaan tähän perustuslakijulistukseen, jonka Morsi teki. En tiedä, mitä EU tässä tekee. Ja mielelläni haluaisin ymmärtää, koska ne on ollut mukana naapurusvälineissä, kun on yritetty todellakin saada tämä iskulaisen more, and, more for more, että, sitä, että se olisi merkittävä, että ihmiset, jotka haluavat nähdä tulevaisuutta ja demokratiaa, saada niihin yhteys. Ja poliittisen johtajuuden puute, selkeyden puute siitä, että mitä more for more itse asiassa tarkoittaa niin kuin poliitikot ovat sitä myyneet meille tällaisena yhden lukujärjestelmänä näihin moninaisiin ongelmiin, joita on yhä enemmän naapurimaissa, niin se on ongelmallinen uskottavuuden tehokkuuden kannalta. Voisitteko valaista tätä, niin se olisi hienoa, koska meillä on sitten tulossa paljon vaaleja lähitulevaisuudessa ehkäpä presidentinvaalit ensin ja sitten parlamenttivaalit sovittua järjestystä vastaan. Ja sitten tämä konteksti, jossa vaalit järjestetään, niin otettaisiin paljon vakavammin huomioon ennen kuin esitetään lausumia osallistumisasteesta ja tuloksista, ja niin kuin nyt sitten 19. tammikuuta lausunnossa oli. Well, thank you. Thank you very much for Kiitoksia. Erittäin paljon mielenkiintoisia kysymyksiä. En tiedä, onko aikaa, mutta teen parhaani vastatakseni. Katsotaan sitten, mitä ehditään. Herra Salafranca, Stavros Lambridisin vierailusta en ole varma, pystyykö Stavros puhumaan teille viime aikoina aivan, mutta tiedän, että hän on yhteydessä teihin kaikkiin ja todennäköisesti tämä olisikin parasta hänelle. Hän todellakin teki kovasti työtä, kun hän tuli paikalle. Me tapasimme sisäasiaministerin ja näimme pääsyyttäjän, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun näin tapahtui. Kaksi avaintahoa, mitä tulee pidätyksiin. Jo, hän pyrki todellakin va- onnisteli sen suhteen puolesta, että voisi vierailla joidenkin vankien luona melkein tämä onnistuikin. Me jatkamme edelleen tätä toimintaa ja pyrkimystä ja toivottavasti tämä tulee mahdollisuus, koska sisäasian ministeri antoi meille tiedotteen, kun tapasimme häntä ja siinä selkeästi todettiin, että mitä heihin tulee. He suhtautuvat avoimesti kansainvälisiin vierailuihin vankiloissa edelleenkin. Me pyrkimme vaatimaan tätä suurlähettiläiden tasolla ja työstämme asiaa myös Stavros tekee näin. Tämä sen lisäksi, mitä, mitä hän on tehnyt lainsäädännön parissa ja niin edelleen. Olen samaa mieltä, että kansanne perustuslaki laki näyttää lupaavammalta monin tavoin verrattuna menneiseen tilanteeseen. Ja sitten äänestys, ja palaan kohta tähän viimeiseen lausuntoon tammikuulta. Siis äänestys perustuslaista, niin kuin te sanoitte, sitä seurasi vaalitarkkailuryhmä, ja me emme voineet järjestää tällaista vapaaehtoista missä silloin aikanaan. Tämä on nyt vaiheessa tällä hetkellä, enkä minä tiedä, voiko ulkosuudenhallinto antaa enemmän tietoa tästä työmatkasta. Mutta se on tällainen rajoitettu delegaatio, vain muutama ihminen, ja siitä oli hyötyä, ja ehkä sekin osoittaa jotakin tulevaisuuden varalta, mutta pitäisi tämä jää nähtäväksi. Sitten ovatko vaalit sitten kattavat ja pluralistiset, emme tiedä, tunnemme vain yhden ehdokkaan tällä hetkellä, ja se on tietenkin sabahi meillä muitakin ehdokkaita, tuleeko sitten vielä uusia? Ehkä. On niitä, jotka uskovat, että joitakin ehdokkaita tulisi, jotka ovat vetoamaan islamilaisen peruslain puolesta, mutta tämä jää nähtäväksi. Me emme tätä tiedä. Ehkä kahden viikon päästä tiedämme enemmän. Sitten islamilainen edustus vaalien jälkeen, siis islamilaispuolue toimi varsin aktiivisesti, erityisesti pohjoisosissa. He ovat mukana tässä vuorossa salafit. Ja sitten on muutama muukin puolue, joka on toiminut aktiivisesti ja todennäköisesti haluaa osallistua sitten elefanttina huoneessa, tietysti tämä vapaus- ja oikeuspuolue, kuka tahansa voi sitten arvioida, voiko tämä muuttaa parlamentaaristen vaalien edistystä, edistystä mutta tämä näyttää tällä hetkellä epätodennäköiseltä. Sitten Rovaneits kysyi Siinain tilanteesta, niin olemme kyllä tietoisia päätöslauselmasta, joka tehtiin 13. maaliskuuta parlamentissa aiheena ihmiskauppa. Ja tämä on todella suuri huolenaihe jäsenvaltioille meille kaikille. Ja meillä olemme keskustelleet ulkoasiaministeriön muiden kanssa tästä asiasta. Tietysti tilanne on äärimmäisen monimutkainen. Siinä on tällä hetkellä yksi isoista ongelmista on sinne pääsy. Miten pääsee paikan päälle näkemään, miten diplomaatit, pääsetkö diplomaatit paikalle ja järjestöt Tämä ei ole vain monimutkaista, vaan todella myös vaarallista siellä on erilaiset ryhmät, jotka toimivat ja niiden kanssa ei ole leikin paikka, joten varovaisuutta tarvitaan. Me jatkossakin ilmaisemme huolemme asiasta. Meillä oli erittäin pitkä keskustelu siitä, ähm, suunnittelijan kanssa. Pätsalaus on erittäin hyvä, jos voin näin sanoa, se osoittaa oikeaan suuntaan ja jatkossakin työstämme tätä asiaa tältä pohjalta. Onko siinä en tilanne, liittyykö se Camp Davidin? Enpä usko yhteistyö egyptiläisten turvallisuus joukkojen niin Israelin välillä tuntuu aika tehokkaalta, ja tämä on yksi osa tätä yhtälöä, joka mielestämme toimii suhteellisen hyvinkin. Mielestäni tämä liittyy moniin muihin kysymyksiin, kyllä ei kaikki liity egyptiläiseen tilanteeseen. Tässä on myös ulkoma- ulkomaalaisia toimijoita, mukaan lukien eurooppalaisia aspekteja ja monia muitakin toimijoita. Sinulta löytyy, tehän tiedätte, että kymmenen vuoden ajan Siinä maata ei juurikaan tarkkailtu, pidetty silmällä ja nyt on eri, Egyptin turvajoukot taistelevat kovasti sen puolesta, että tekisivät parhaansa, mutta jossakin määrin kokemuksen saaminen ja on, on tarvittava. Mutta tähän menee paljon aikaa ja se on todella vaarallinen tilanne, se on epäilemättä selvää. Sitten kansalaiset jär, kansalaisjärjestöt, siellä on niillä monilla monia vaikeuksia. Mielenkiintoinen uusi ministeri tuli, sosiaalisuusministeri hänet nimettiin vasta viime viikolla. Ja sitten nähdään, miten tämä naisministeri toimii. Tämä on tärkeä ministeri. Hän rekisteröi niitä Hänellä itsellä paljon kokemusta toiselta puolta äh, sein äh, aitaa. Hän on ollut sosiaali- so, sosiaalisissa kysymyksissä mukana. Hän on saavuttanut paljon tehdessään työtä kansallisjärjestöjen kanssa yhdessä taloudellisissa kysymyksissä. Hän on todella eh, kultivoitunut henkilö, mitä tulee kansainvälisen kansalaisjärjestöön. Sitten nähdään, onko mahdollista parantaa tätä tilannetta, mutta seuraamme tilannetta valppaasti. Sitten Charles Tannokin kysymys. Eh, Please tell your friends to... Niin, todella vakava tilanne. Pyydän teitä vierailemaan Luxorissa. Siis matkailusta. Siis Luxorissa on paljon paljon vähemmän veneitä kuin aikaisemmin. Se on todellinen tragedia, on tällainen vanha visti Egyptissä silloin, kun menee kamelin selkaan. Pitää maksaa viisi puntaa, mutta nyt se maksaa jo satoja puntia. Kukaan ei tiedä, miten tämä oikein tulee muuttumaan todella, todella traagista. Tämä vaikuttaa perheisiin, yhteisöihin, Etelä-Egyptissä köyhää aluetta muutenkin. Ja nyt tämä vaikuttaa muihinkin alueisiin. Saamon jo nyt kartan ulkopuolella, vain muutamat maat vierailevat siellä tavan välikohdauksen jälkeen. Matkailuministeri tekee mielestäni kaikkea, mitä voi, ja hän on todella aktiivinen, todella vaikuttava henkilö, samoin monet muut, jotka yrittävät pitää tilanteen kurissa, mutta tämä on todella huolestuttava kysymys tämä matkailupuoli ja osittain tämä selittää myös köyhyyden nousun, joka on ollut niin ilmeistä viime vuosien aikana. Tämä heijastelee osittain sitä, että perheet ovat riippuvaisia matkailusta. 9 miljoonaa ihmistä on riippuvaista turismista. Tämä on toiseksi suurin työllistäjä maanviljelyksen jälkeen todella suuri merkitys ja suuri haaste matkailu. Joten mat- turistit eivät ole palaamassa, eivätkä todennäköisesti palakkaan ennen kuin jotenkin voidaan palauttaa minimiturvataso erityisesti Siinailla. Punainen meri on sitten oma kysymyksensä, en nyt mene siihen. GC se joukot ja muslimiveljeskunta, niin he ovat hiukan eristäytyneitä. GC sen kohdalla. En tiedä, miten tämä tulee sitten vaikuttamaan, mutta en halua mitenkään spekuloidakaan, mutta selvästi tämäkin on varsin vakava kysymys. Egyptiläiset ovat maksaneet suuren määrän rahaa, joka Katar antoi Mursin hallinnolle, he käyttäneet varoja muista versian lahdemaista maksaneet tämän lainan takaisin ja suhteet Katarin kanssa ovat todella vaikeassa kantamisessa tällä hetkellä. Hela Milamon, kiitoksia kovasti tästä strategisesta kysymyksestänne. Mikä rooli meillä on viime vuosina ollut? Niin, minä olen ollut siellä helmikuusta 2012. Uskoisin, jos tulen ihan rehellinen teidän kanssa, olemme tehneet niin parhaamme. Jo, jos ajatellaan, kun viime vuonna käsimme sovintoa, me yritimme kovasti ja meitä kaikki vetosivat meihin, kaikki pyysivät tätä meiltä mukaan lukien sotilaille Tämä ei toiminut ja se ei sopinut, toiminut monista vaikeista syistä, mutta en usko, että olisimme pystyneet parempaankaan. Ehkä teillä voi olla näkemys, mutta emme pystyneet enempään tällä rintamalla. Ja miksi ei? Jos, mm, niin kuin muussa on sanonut, jos asiat olisivat palanneet tähän pisteeseen, kaikkihan täytyy tämä haluta kaikkien osapuolten pitää tätä pyytää. Kun ajatellaan kokemusta, joka meillä on, niin ehkä voimme käyttää tätä ensi kerralla paremmin. Ja kun puhutaan me Algeriassa, tässä on suuri ero sen välillä, mitä Egyptissä ja Algeriassa aikana tapahtui. Egyptissä muslimiveljeskunta oli tavallaan, sillä oli siviilivaltaa, se oli hallituksessa kokonaisen vuoden. Ja näin tämä erottaa aika paljon Egyptin ja Algerian tilanteesta. Meillä on paljon, paljon opittavaa ja sulatettavaa jotka, meillä, jotka olemme toimimassa tällä kolkalla maailmassa. Jätän tämän asian tähän. Sitten Sir Robert Gaasan alueesta. Eihän tilanne todellakaan tule yhtään helpommaksi. Hamasin toiminta on juuri kielletty Egyptissä. Vaikkakin aika mielenkiintoista on, että egyptiläiset ovat mukana tulitaus, josta neuvoteltiin viime viikkoina, joten edelleenkin heillä on roolinsa erityisessä tiedustelupalvelujen kohdalla, tiedustelupalveluilla taustalla en näe kuitenkaan mitään parannusta lähitulevaisuus johtuen kanteen kehityksestä Egyptissä. Kuitenkin vaalien jälkeen ehkä voimme sitten nähdä paremman tilanteen syntyvän tässäkin kysymyksessä. Sitten näistä perintökohtaisista olen todella samaa mieltä. Ensimmäistä kertaa meillä on tällainen äh, yhteistyöohjelma, jotta voitaisiin palauttaa varastettuja tuotteita. Kerron teille asian jatkokehityksestä. Um, siis kysymys on todella monimutkainen. Egyptiläiset tuntevat itsensä uhatuiksi tässä asiassa. Ei hämmästyttävää. Su- ah, niilistähän suurin osa puhdasta ra- juomavettä tulee. Tällainen tilanne ei tunnu etenevän ollenkaan. Etiopialaiset ovat sitä mieltä, tai he eivät näytä toimivan, eivät ole avoimia Egyptin jatkotoimille. Ehkä padon rakentaminen viivästyy, he sanovat, että heillä on soverinen oikeus näin tehdä niin edelleen. Jollakin tavalla nämä, näiden kahden pitää nyt alkaa uudestaan keskustella, neuvotella, toimia yhteistyössä ehkä, näin nyt halua nyt liioitella tai käyttää tekosyitä, mutta ehkä vaalien jälkeen kuitenkin tulee olemaan helpompaa Egyptille edetä tässä kysymyksessä. Tähän mennessä se on ollut heille ongelma. Ja toivottavasti näin käy, mutta meidän pitää todella valpaasti seurata tilannetta. Tässä on potentiaalia ikävällekin räjähdykselle ja lopputulokselle. Niin en tiedä, tuleeko Rova Ashton paikalle, mutta varmasti saimme teiltäkin tämän viestin ja välitän sen hänelle. Sitten vastaus kansanäänestyksessä 8 prosenttia. No, ei pidä unohtaa, että erittäin tehokas proikotti myös oli olemassa. Oli paljon ihmisiä, jotka eivät äänestäneet, ja heille kerrottiin, että ei pidä äänestää. Ja se oli hyvin järjestäytynyttä toimintaa. Tämä on yksi asia, joka pitää pitää mielessä. Toisaalta uskoakseni lausunnassamme kuvasimme näkemäämme. Minä väittäisin, että se on riittävä määritelmä ja kun aivan tärkeää tässä meidän pitää asian sisältöä, minkälaista perustuslaista oikein äänestettiin, mikä hyväksyttiin. Ja kyllähän tähän ongelma tietysti liittyy niin, mutta on kuitenkin alueita, jotka ovat todella lupaavia, aivan erityisesti mitä tulee ihmisoikeuksien ja perusvapauksien. Mielestäni meidän täytyy seurata tätä valppaasti. Egyptiläiset halusivat nämä asiat perustuslakiin ja nyt sitten riippuu poliittisista tahoista saada aikaan tuloksia perustuslain myötä. Nyt palaan tähän alkuperäiseen kommenttiin, niin mitä tulee parlamenttiin ja no, tähän parlamenttiin on paljonkin tehtävää, kun tehdään yhteistyötä Egyptin parlamentin kanssa, jotta tämän tyyppiset asiat toteutuvat käytännössä maassa. Ja mielestäni tämä on todellinen tilaisuus perustuslain myötä jakaa arvoja tuloksellisella tavalla ilman, että liioittelen liikaa tätäkään puolta. Sitten tästä enemmän enemmällä periaatteesta niin Egyptin tapaus selvästikin mielestäni osoittaa, että jos haluaa tällä, käyttää tällaista ideaa, niin silloin on ihan pakko sijoittaa se kontekstiin. Sitä pitää soveltaa fiksulla tavalla, ei yleisellä tavalla, ei raskaalla, kömpelöllä tavalla. Täytyy hiukan terästää tätä toimintaa, kohdentaa sitä, kun mitä, mitä Egyptin kanssa toimintaan tulee, koska suoraan sanottuna meille rahat ovat tärkeitä ja laati, laatu on todella korkealla tasolla, ehkä korkeammalla tasolla, mutta, mutta summa on aivan pienentynyt 70 17 miljardia, ja sitten toista 17 miljardia on ehkä tulossa. Monet ovat erilaisia lainoja ja niin edelleen, joten mitä tulee rahan ja vipuvoimaan, niin tämä pitää pistää perspektiivinsä, perspektiivinsä. Sitten toisaalta on joitakin hyvin määriteltyjä alueita, niillä ehkä voisimme pystyä parempaan, jos toimisimme kohdennetummalla tavalla ja fiksummin ja käyttäisimme näitä adiota hyväksymme Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. Uh... Kiitos. Lähettiläs edustajan Moran. Ennen kuin päätän kokouksen aamun osalta, haluaisin muistuttaa jäseniä, että aloitamme kello kolme niin, että mukana on ylijohtaja Leffler. Niin aloitamme siis kello kolme.